Hyvät kollegat, ehdotan, että nyt jatkaisimme taas kokoustamme, jotta työaikoja noudatamme myös tulkkien osalta. Ja kohta 13 nyt sitten ryhdymme keskustelemaan neuvotteluista. Adam Kosan tekstistä on kyse. Eurooppalaiset rahastot ja niiden yhteiset säännökset ja tuo asetus 1083 2006 sen kumominen. Ja tästä tekstistä puhumme. Ja käytämme siitä CPR-lyhennettä lähinnä. Ja olkaa hyvä, valmistelija. Yleisasetuksen lyhennettä tästä käytämme. Niin, kiitoksia. Minä haluaisin nyt lyhyesti kertoa teille neuvotteluista. Tietänette, että me osallistumme kolmikantaneuvotteluihin Regi-valiokunnan kanssa. Olemme jo yhdeksän kuukautta kokoustaneet ja joka viikoittain lähestulkoon yleisasetuksesta käyneet keskusteluja. Minä olen neuvotteluryhmän jäsen artiklan 41 mukaisesti valiokuntamme kuuluu neuvottelijoiden joukkoon. Muutamia viikkoja sitten lopullinen lausunto esitettiin. Ja juuri siksi me nyt voimmekin päästä lopulliseen yhteisymmärrykseen. Mutta tässä tekstissä on muutamia kohtia, joista ei vielä ole päästy yhteisymmärrykseen. Neuvottelut ovat olleet vaikeat ja minä olen tehnyt kaikkeni voidakseni puoltaa meidän kantaamme näissä neuvotteluissa. Ennen yksityiskohtien esittelyä sallinette minun muistuttaa teille muutamista asioista. Erityisesti nyt meidän mandaatistamme. Kyse on siis Regi-valiokunnan mandaatista. Minun täytyy tuon valiokunnan valtuutusta noudatella, vaikkakin minä voisin itsekin jaetun toimivallan pohjalta laatia lausunnon. Ja minä haluaisin nyt muutamiin sanoin kertoa meidän kannoistamme tähän asiaan. Yksi tavoitteista neuvotteluissa oli puhua yksinkertaisemmasta menettelystä varojen käyttöön 130 sivua. Tässä oli. Eli tämä on ollut kyllä aika lailla suuri niin tämän menettelyn pitäisi kyllä toimia yksinkertaisemmin ja selkeämmin. Ja maksusäännöthän ovat nykyään varsin monimutkaiset ja hankalat. Hyvin, hyvin kinkkiset säännöt siellä on vallalla ja siitä syystä koko menettely on monimutkaistunut ja se on hyvin hyvin jäykkä ja tiukka. Ja tässä voisin nyt ottaa seuraavat esimerkit. Esimerkiksi kumppanuussopimukset ja alkuperäisessä ehdotuksessa esitetään kolmea kuukautta, mutta välitysratkaisussa puhutaan neljästä. Tämä on yksi esimerkki. Ja sitten jos ajattelemme näiden varojen saajia, Me tahtoisimme, että tätä järjestelmää yksinkertaistettaisiin sekä edunsaajien että hallinnon kannalta. Ja me olemme samaa mieltä tuon toisen valiokunnan kanssa. Ja haluaisin kiinnittää huomiota myös kansalaisyhteiskuntaan ja Siihen kuuluu tuo artikla 5. Meidän täytyisi myös selventää komission toimivaltuuksia alalla. Ja sitten jos ajattelemme 5 prosentin suoritusvarausta, se on poistettu. Ja haluaisin huomauttaa, että tässä ehdotuksessa, jossa puhuttiin tuosta viidestä prosentista ja sen poistamisesta. Se oli meidän toiveemme, mutta valitettavasti emme sitä saavuttaneet. Tästä tehdään kertomus komissiossa vuonna 2015 kumppanuussopimuksista Ja näin ollen tässä varmaankin nyt tärkeimmät asiat aluevaliokunnan tekstin kannalta. Ja sitten vielä puhuisin muutamista seuraavista asioista, erityisesti paikallistrategiasta. Siihen meillä on, meidän täytyy ottaa esille seuraavat asiat, paikallinen puoli, ja sitten siviilipuolen kumppanuusohjelmat. Me olemme onnistuneet saamaan siinä 45 prosenttia ja tuon 45 prosentin ansiosta demokraattisia pelisääntöjä voidaan toteuttaa. Ja vielä on kyse myös maan ostamis, ostamisesta se oli vähän heikoissa kantimissa asetuksessa ja nyt me voimme näiden varojen kautta myös ostaa maa-alueita. Ja nyt haluaisin vielä lopuksi huomauttaa, että me päädymme kiinnostavimpaan kohtaan. Me olemme jo puhuneetkin puheenjohtajan kanssa asiasta kolmeen otteeseen artikla 44 84. Ja meidän mielestämme tässä tarvittaisiin vähimmäis 85 prosenttia ja lisäksi joustavuuskehys tuon 25 prosentin lisäksi. Ja sitten jos ajattelemme tuota Euroopan sosiaalirahastoa, sinnekin tahdottaisiin tuo 25 prosenttia. Se on oikein tärkeä asia meille ja me haluaisimme päästä kolmikantaneuvotteluissa tuohon lukuun. Nyt alkaa, aletaan edetä vähän nopeammin. Tähän asti neuvosto on halunnut jumiuttaa neuvottelut juuri sosiaalirahastosta ja me nyt emme vielä tarkkaan tiedä, mikä tulee olemaan neuvottelujen lopputulos, mutta näyttäisi siltä, että neuvosto haluaisi kuitenkin ryhtyä keskustelemaan minimiluvusta 25 prosenttia ja neuvosto pyrkinee löytämään myös teknisiä ratkaisuja tähän päästäksemme. Kaksi viikkoa sitten saimme välitysratkaisun ja meidän valiokuntamme on antanut siitä oman äh, lausuntonsa. Puheenjohtajakin oli paikalla noissa neuvotteluissa. Kolme ihmistä allekirjoitti tuon kirjeen puheenjohtaja ja myös äh, sosiaalirahastoasiaesittelijä ja minä allekirjoitimme tuon asiakirjan ja lähetimme sen sitten alue valiokunnalle. Katsotaan, miten tässä nyt käy. Ei ole ihan selvää vielä, miten käy, mutta tekstissä puhutaan 25 prosentista. Katsotaan, löytyykö tuolle 25 prosentille teknisiä ratkaisuja. Joka tapauksessa neuvosto näyttää ymmärtäneen, että asia on parlamentin kannalta oikein olennainen ja siitä syystä neuvosto onkin valmis esittämään meille välitysratkaisua, jonka mekin sitten voisimme hyväksyä. Olisin nyt valmis kuulemaan teidän kommenttejanne asiaan. Niin, neuvotteluryhmät ovat vähän päällekkäisiä ja minä haluaisin nyt, että käytsimme yhdessä keskustelua myös tuosta Euroopan sosiaalirahastosta kohdasta 14. Näin saisimme vähän kaiken kattavamman käsityksen tästä asiasta työllisyysvaliokuntana ja siksi antaisinkin puheenvuoron vuoron Schachtierille. Hän voi kertoa meille, missä nyt ollaan menossa Euroopan sosiaalirahastoasetuksessa neuvoston kanssa. Olkaa hyvä. Euh, merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Me kokonoimme eilisiltana, silloin oli viimeisin trilogi Irlannin puheenjohtaja maan johdolla. Tämä oli viimeinen trilogi keskustelu Irlannin kaudella. teimme parhaamme ja yritimme saada neuvotteluita eteenpäin koordinoidulla tavalla. Tämä ei ole helppoa laisinkaan. Kaksi edellistä kolmikantaa keskustelua keskittyivät indikaattoreita koskevaan keskusteluun. Ja indikaattoreita koskevan työn osalta meillä oli sellainen tunne, että ne indikaattorit, joita halutaan valita, niistä mikään ei saa olla negatiivinen, kielteinen, kun otetaan huomioon niitä vaikeuksia, joita eri aloilla on ollut, vaan pikemminkin pitäisi ottaa huomioon myönteinen kehitys, vaikkakin tämä sitten saattaa johtaa leikkauksiin, vähennyksiin joissakin tapauksissa sosiaaliraston puolella. Toinen sekka, toinen vaikeus, johon törmäsimme keskusteluissa indikaattoreiden kohdalla oli se, että kaikki mikä liittyi sosiaalirahaston ja nuorisotyöllisyysaloitteen välisiin suhteisiin, kaikki tämä oli hieman ongelmallista. Mikä suhde näiden kahden välillä on? Sosiaalirahaston sisällä meillä on tämä nuorisotakuu, joka on suuren luokan työsarka mutta aloite on Tämän suhteen on kaikkea muuta kuin ilmeistä, mitä tämä asia hoidetaan. Youth Unemployment Initiative on tällainen poliittinen mainos ikään kuin. Ja sitten samanaikaisesti meillä pitää olla indikaattoreita, joiden avulla me pystymme mittaamaan tätä politiikkaa jollakin tavalla – meillä on suhteellisen heikot takaa häilyvät epämääräiset indikaattorit tässä suhteessa. Kahdesta edellisestä keskustelusta juuri tämä jäi päällimmäiseksi. Me pystymme ilmaisemaan kantamme kaiken, kaikkiaan indikaattoreihin. Nyt kuitenkin vielä paljon työtä täytyy tehdä vielä Liettoonkin puheenjohtajakaudella. Tässä suhteessa olemme ehdottaneet, että järjestäisimme kaksi keskustelukierrosta, ei siis virallisia neuvotteluita, vaan kaksi alustava tapaamista uuden puheenjohtajamaan kanssa. Strasburgissa 4. heinäkuuta ja Brysselissä 10. heinäkuuta. Tapaamme ensimmäisen kerran jommassa kummassa jompana kumpana päivämääränä. Mitä tulee kokonaisvaltaisiin neuvotteluihin sosiaalirahaston minimitasosta? Tämän osalta voidaan todeta, että jälleen kerran tässä törmäsimme suuren luokan ongelmaan neuvotteluissa. Kollega Kosa tietää, kuinka paljon, kuinka merkittävässä asemassa olemme pitäneet tätä 25 prosentin vähimmäistasoa neuvotteluiden yhteydessä. 25 prosenttia tyr- tyrmättiin hyvin voimakkain sanakääntein ja näkemykset ovat hyvin kaukana toisestaan. Emme pääse, että parlamentin neuvotteluryhmän sisälläkään yksimielisyyteen tästä asiasta, joten tätä täytyy vielä työstää tätä kysymystä. Sitten tekniset ratkaisut, joihin edustaja Kosa viittasi, ovat kaikkea muuta kuin täydettäviä, koska Mieltä ei ole nyt huomaamatta se, että mikäli haluamme päästä 25 prosenttiin tuohon vähimmäistasoon, yksi tekninen ratkaisu olisi se, että alukehitysrahaston puolelta otettaisiin raha, joka käytetään, jota käytetään sosiaaliseen helpottamis, sosiaalisiin toimiin, ja sieltä saataisiin rahaa päästä 25 prosenttiin. Tämä ei se ole sitten puhtaasti enää sosiaalirahaston raha, vaan tämä olisi pikemminkin täydennystä alukehitysrahaston toimille. Ja kun nämä kaksi lasketaan yhteen, niin jollakin tavalla sitten saataisiin hallittua kokoon 25 prosenttia. Tämä ei ollut esittelijän kannalta hyväksyttävä ratkaisu, minun kannaltani siis. Meille annettiin neuvottelumandaatti kommentti, joka oli täysin selkeä. Tässäkään suhteessa emme voi tätä hyväksyä. Toisaalta, toisaalla Vuodesta 2009 lähtien sosiaalirahasto on erillään alokehitysrahastosta. Ja haluan todellakin pitää kiinni siitä, että vuosia 1993 sosiaalirahasto edusti 40 prosenttia alukehitysrahaston varoista. Ja 2007-2013 tuo luku oli enää 28 prosenttia suhteessa alukehitysrahaston rahoitukseen, joten voi hyvin havaita, että kun otetaan vielä huomioon tämä kriisikin, jonka kourissa olemme vuodesta 2008 lähtien, ja kun otetaan huomioon, että sosiaalisen kohesion rahoittamistarpeet ovat vain lisääntyneet. Emme voi kerta kaikkien työtyä siihen, että susirahastoon otetaan rahaa siten, että sitä ryövetään alukehitysrahastosta, koska tämähän pelkästään vain pahentaisi entisestään tilannetta. Tämä ei millään tavalla myötä vakuuttaisi sosiaalisen kohesion syntymiseen neuvottelutiimin sisällä. Olemme pohtineet asiaa ja nyt, nyt voin todeta, että sosiaalirahaston puolella meillä on mukana myöskin aloite köyhimpien, köyhimmille jaettavasta ruoasta. Tämä on ylimääräinen kustannuserä, mikä pitää maksaa sosiaalirahastosta 125 miljoonaa. Tämä on seikka, joka täytyy ottaa huomioon ja kohesiorahaston puolella on kaikenlaista politiikkaa mukaan luettuna verkkojen Eurooppa-aloite. Ja tämäkin täytyy ottaa huomioon siihen, kun lasketaan uusia prosenttilukuja ja prosia, prosenttilukua, joka määrärahoista määrätään sosiaalista kohesiota varten, sosiaalirahastoa varten. Tässä suurin piirtein se tilanne, jossa nyt mennään neuvotteluiden saralla. Kenties kaikkien ryhmien läsnä olevat kollegat voisivat nyt muistaa, että meillä on selkeä mandaatti. Olemme tehneet kaikkemme pitäksemme kiinni mandaatista. Tilanne äärimmäisen hankala ja erittäin hankala neuvotteluasemakin meillä on neuvoston suhteen. Irlannin puheenjohtajakaudella neuvottelut eivät olleet ollenkaan helppoja. Me emme kuitenkaan anna tippaakaan periksi ja otamme huomioon myöskin sen lisätaakan. Täytyy ottaa myöskin huomioon sen lisätaakan, josta me juuri puhuin. Kiitokset. Kuka haluaisi esittää tähän nyt puheenvuoroja? Kutieres, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kiitokset kaikille esittelijöille tilannekatsauksesta. Toivon, että nyt toimitte varsin vahvasti pääperiaatteissamme. Nyt me ollaan, olemme saamassa nämä asiat loppuun. Monet asiat on jo keskusteltu. Tärkeimmät asiat tämän työllisyysvaliokunnan kannalta ainakin, ja haluaisin molemmille sanoa, Kosalle varsinkin, että täytyy toimia nyt hyvin vahvasti ja voimakkaasti näissä neuvotteluissa näissä kolmikantaneuvotteluissa parlamentin ulkopuolella komission ja neuvoston kanssa, erityisesti neuvoston kanssa tässä parlamentissa sekä aluevaliokunnan kanssa ja myös tämän valiokunnankin kanssa täytyy tuota artikla 2, tai prosenttia 25 artiklassa 84 todellakin tiukasti puoltaa. Me olemme ottaneet sen esille vaikka kuinka moneen kertaan, hirveän monissa eri yhteyksissä parlamentissa, joten tämä ei ole mikään meidän valiokuntamme käsitys suhteessa aluevaliokuntaan, eikä siinä ole mitään ristiriitaa. Eli meidän täytyy parlamenttina kokonaisuutena viedä tätä ajatusta eteenpäin. Ja on totta, että tässä nyt on menetetty sosiaalirahaston painoarvoa suhteessa kohesiorahastoon esimerkiksi. Ja kun ajattelemme nyt sitten sosiaalirahaston teemoja, jossa tietysti puhutaan köyhyyden vähentämisestä ja torjumisesta ja työllisyysasioista kokonaisuutenaan, niin näistä täytyy pitää kiinni sillä tasolla kuin ne ovat olleet. Ei ole mitään perustetta sille, että nyt joudutaan menettämään niistä varoja näinä rahoituskausina, ei nyt eikä myöskään myöhemminkään. Ja ja näin, näitä välineitä, joita so- sosiaalirahasto esimerkiksi nuorisotakuujärjestelmät ja myös vähävaraisimmille osoitettu tuki mm, tarvitsevat rahaa. Siinä on 5-6 miljoonaa euroa ja nyt sitten yritetään vähentää tuon sosiaalirahaston summaa tuolla määrällä ja minä toivon, että toimisitte mahdollisimman vahvasti ja voimakkaasti ja veisitte tätä eteenpäin sekä ei pelkästään parlamentin, tämän valiokunnan nimissä, vaan koko parlamentin nimissä. Ja muutama kysymys sitten ensiksi kysyisin, miten nuo neuvottelut kolmikannassa oikein on menossa varojen jäljitettävyydessä ja prosenttilukujen laskemisessa. Missä ollaan menossa, koska ei nyt näytä olevan mahdollisuuksia sellaisissa maissa, joissa ei ole esimerkiksi suurta pelivaraa sijoituspolitiikassa, investointipolitiikassa käyttää näitä sosiaalirahaston mahdollisuuksia muuhun politiikkaan. Eli miten näiden, näiden varojen käyttötarkoitusta voidaan sitten jäljittää ja myös valvoa. Ja sitten tuo 25 prosenttia köyhyyden torjuntaan ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan. Olen saanut e, tähän, tähän tietoa Espanjan edustajilta ja olen ymmärtänyt, että sekin on herättänyt keskustelua kolmikantaneuvotteluissa ja myös epäilyksiä kolmikantaneuvotteluissa. Ja nämä kysymykset haluaisin nyt esittää ja ehkä voisitte pyrkiä vastaamaan näihin kysymyksiin mahdollisimman tarkoin. Kiitokset. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei nähtävästi ole, joten sanoisin ehkä muutaman sanan näistä molemmista asioista yhdessä. En erityisesti tuo artikla 84.3 yleisasetuksesta, jossa puhutaan kohesio-osan rahoista – ja jotka varattaisiin sitten sosiaalirahastolle. Näissä neuvotteluissa tuo Gerso Prioto kuuluu epäsuorasti neuvotteluihin 20 prosenttia köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa. Se kuuluu tähän sosiaalirahaston neuvotteluun. Kuten tiedätte, niin parlamentti on jumiuttanut neuvottelut tästä osasta niin kauan, kun ei päästä yhteisymmärrykseen yleisasetuksesta. Eli kun ei päästä sopimukseen 25 prosentista sosiaalirahastoista, kohesiopolitiikan sisällä emme keskustele tästä asiasta, mutta komission neuvottelu, valiokuntamme neuvotteluryhmä saattaa joutua luopumaan ja laskemaan tuohon 23,5 prosenttia lukuun, mutta on kuitenkin sanonut, että yksi meidän sopimukseemme tähtäävistä ehdoista on juuri tuo luku. Ja näin meidän mielestämme tästä nyt on tullut kokonaispaketti kysymys. Neuvosto ei päässyt tästä yhteisymmärrykseen. Neuvosto sanoi, että te sanotte, ettei tämä käy, ja me sitten emme hyväksy asiaa kuitenkaan. Eli tässä on nyt vähän tällaista hämärää sosiaalirahastosta päättääksemme erikseen, koska meidän mielestämme tuo 25 prosenttia, joka ohjattaisiin ja varattaisiin köyhyyden torjumiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen, on olennainen. Minä haluaisin sanoa ihan selvästi, että minä olen tässä neuvotteluissa sitä mieltä, että on aika paine, moinen paine päättää tämä, nämä neuvottelut, koska Irlannin puheenjohtajakausi loppuu ja myös paikallispuolen edustajat ovat nostamassa päätään, koska me viimeksikin menetimme vuoden, koska ei ollut lainsäädäntöpohjaa olemassa näiden tarjouspyyntöjen järjestämiseksi ja myöskään operatiivisten ohjelmien aikaansaamiseksi. Tiedämme, että tämä oli aika raskasta ennen kuin tuo oikeusperusta saatiin hyväksyttyä. Eli tässä on olemassa painetta myös aluevaliokunnan puolelta saada tämä asia päätökseen. Kuitenkin ei toimita ihan siltä pohjalta, minkä me voisimme hyväksyä, ja siksi olisi poliittisesti aivan legitiimiä vastustaa neuvotteluja, jos ajattelemme 2013 helmikuun päätelmiä, jossa puhuttiin sosiaalirahastosta siten, että tuon osion pitäisi olla riittävä, tyydyttävä, ja meidän mielestämme sen pitäisi olla 25 prosenttia. No, neuvotteluissa tietysti saatetaan ajautua siihen, että jossakin alaviitteessä ja lisäviitteissä esitetäänkin uusi neuvoston kanta. No, sitten täytyy vain muistaa, että ainahan voidaan yrittää näitä susia lampaiden joukkoon tuoda, jotta voidaan pyrkiä muuttamaan sitä pohjaa, josta tuo 25 prosenttia ikään kuin laskettaisiin. Neuvoston viimeinen ehdotus näyttäisi siltä, se tuli tällainen yksi liite vain, että se miten tuo 25 prosenttia lasketaan, ne lasketaankin kohesiopolitiikan varoista ja, mutta niistä lasketaan pois Connecting Europe, Europe ja se on 10 miljardia euroa, eli se kyllä vähentää aika lailla tuota kokonaissummaa. No joo, kuitenkin minusta tuntuu siltä, että aluevaliokunta ja myös Irlannin puheenjohtajakausi kovasti meitä painostaa ja toivoo meidän tapaavan huomenna aamulla kahdeksalta. Meidän neuvotteluvaramme on aika heikko koska nyt me jo olemme tuossa 23,5 prosentissa. Me emme voi hyväksyä sitä, että, tässä, että se voisi sitten tämä laajalta pohjalta, eli Kuoriksin Europe olisi siinä sitten mukana. Ja sitten vielä ilman tuota vähävaraisimmille ohjattua rahamäärää. Meidän neuvotteluryhmämme ei ole nyt vahvistanut tuota muotoilua onko mukana vähävaraisimmille määrätty ohjattu rahaa vaiko ei. Eli meidän mielestämme se kuuluu ulkopuolelle poliittisesti ottaen. Minusta täytyisi pysyä aika vahvasti helmikuun neuvoston päätelmien ulkopuolella, koska kyllä sieltä jo näkyy, minkälaiset neuvoston prioriteetit ovat helmikuun huippukokouksesta lähtien ja mitkä sitten komissio on puolestaan esittänyt, kun me haluamme tämän talous- ja rahaliiton tiedon annon sosiaalipuolesta ja myös nuorista. Me saamme asiakirjoja niistäkin ja sitten jos ajattelen itse huippukokouksen päätelmiä, niin niissähän puhutaan suoraan Euroopan sosiaalirahastosta. Siellä viitataan monessakin kohtaan tähän. Siellä viitataan esimerkiksi nuorten työllisyyteen, mutta myös viitataan li, nuorten liikkuvuusvälineeseen. Eli tämä on sinänsä ihan järkevää pystyäksemme suosimaan työllisyyttä ja erityisesti nuorten työllisyyttä. Kaikissa kohdissa viitataan Euroopan sosiaalirahastoon, joten poliittisesti meillä on olemassa kaikki välineet pysyäksemme vahvoina. Ja Jokaisella on tietysti omat vastuualueensa ja jokainen sitten miettii, voidaanko toimia neuvoston pohjalta vai komission pääosastojen välilläkin näyttää siltä, että esimerkiksi jos ajattelemme tuota työ, työllisyyspääosastoa, jota alueasiain pääosasto tukisi. Eli tässä nyt sitten on tunti neuvotteluja tarjolla. Näyttää siltä, että tässä on nyt ota tai jätä tilanne, että meitä ei sitten ryhdytä syyttämään siitä, että me jumiutamme koko neuvottelut näin tärkeästä asiasta. No, muista asioista sitten vain niin, että asiat jatkavat omalla painollaan, mutta yksi asia vielä meidän työmenettelystämme. Adam Kosan tekstin pohjalta, siinähän tuo vastaava valiokunta on aluevaliokunta. Aluevaliokunta on hyväksynyt siinä vähän jännän tavan toimia ja he ovat ehdottaneet, että me jatkaisimme täällä samalla reitillä. viides heinäkuuta on Kosan lausunto hyväksytty, mutta silloin emme äänestäneet kuin tarkistuksista voidaksemme noudattaa tuota alueasiainvaliokunnan ehdotusta avata neuvottelut tarkistuksista ilman äänest, loppuäänestystä koko tekstistä. Ja silloin tuota artiklaa 70 ei ollut vielä. Ja se olisi silloin oikeastaan ollut nykymenettelyn vastainen. No, joka tapauksessa aluevaliokunta on oli kuvitellut käyttävänsä tätä alkuperäistä järjestelmää, jotta olisi voitu avata uudelleen tämä tarkistusmenettely neuvottelujen edetessä neuvoston kanssa. Ja nyt me olemme tässä vaiheessa, eli aluevaliokunta on avannut tämän jättömahdollisuuden Lambert van Nistelrooyn mietinnöstä ja Konstans Krelin mietinnöstä. Ja tästä yleisasetuksesta, jota on muutettu, äänestetään 11. päivä heinäkuuta. Me myös tahdomme seurata tätä tietä ja koordinaattorikokouksessa on sitten keskusteltu siitä, miten me näin voisimme toimia. Tietäen, että me olemme artiklan 81 mukaisesti yleisasetuksesta yhdessä valiokunni, valioku, kahtena valiokuntana tästä asiasta keskustelemassa. Ja näin, jos me nyt sitten avaamme uudelleen tarkistusten jättöajan esittelijöiden suostumuksella, eli kosan suostumuksella tästä erityisestä asiasta, artiklasta 84.3, ainoastaan kaikista muista me sitten äänestämme sekä osan alkuperäistekstistä että siitä osasta, jonka olemme lisänneet tähän myöhemmin nuorisotyöllisyysaloitteesta. Ja tässä mielessä, jos teille käy, niin me avaamme tarkistusten jättöajan 26. kesäkuuta asti, siis 84.3 artiklasta, ja käsittelimme tätä 8. heinäkuuta ja 11. heinäkuuta sitten asiasta lopulta äänestämme. Ja kaikki tämä kaksi päivää ennen rekivaliokunnan käsittelyä näiden kahden valiokunnan hyvän yhteistyön hengessä. Sama on samantyyppisesti näistä tarkistuksista sitten, niitä käsittelemme samantyyppisesti kuin Kosankin tekstistä englanniksi. Toivottavasti tämä nyt kävi selväksi. Hetkinen, eikö sittenkään? No, joka tapauksessa meidän täytyy nyt seurailla tuota rekin menettelytapaa, koska reki on kuten koordinaattorin kokouksessa sanottiin, halutaan keskittyä tähän vaikeimpaan neuvottelukohtaan, joka juuri liittyy sosiaalirahastokohtaan. Kohesiopolitiikka, raha, kohesiorahaston sisällä. No niin, mutta vielä haluaisin antaa puheenvuoron näille esittelijöille, kumpi teistä haluaa puhua. Kosa, haluatko sinä aloittaa? rövid leszek. Úgy gondolom, hogy a négy hozzászóló és elnök asszony... Puhul lyhyesti. Näyttää siitä, että puheenjohtaja neljä edellistä puheenjohtaja oikein hyvin tekivät yhteenvedon teemasta jokaisesta näkökulmasta. On ongelmaa valaistu. Näyttää siltä, että meidän roolimme on selkeä. Huomenna kello kahdeksan on ylimääräinen trilogi kolme, yksi tunti ja puhutaan Siis puhutaan myös Rossierin rahastosta ja toivottavasti neuvosto tekee uuden ehdotuksen, mutta se ei muuta meidän kantaamme. Tärkeää on se, että meillä olisi oma mielipiteemme ja että meidän mielipiteemme otettaisiin huomioon regivaliokunnan mietinnössä. Viimeinen huomio vielä puheenjohtaja. Kahdeskymmeneskuudes kesäkuuta asti voi esittää tarkistuksia. Ja minusta näyttää siltä, että meillä täytyy olla hyvin yhteensovitetut tarkistukset, että saamme aikaan todellakin yhtenäisen kannan ja lausunnon. Elisabeth Moisanti. Ja vielä toinen esittely, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On täysin selvää, että sosiaalirahasto osuus, niin kuin neuvosto sanoi helmikuun kokouksen jälkeen, ei ole välttämättä tyydyttävä neuvostollekaan, niin kuin se ei ole meillekään sosiaalivaliokunnalle. Ja mikäli voi nyt tehdä yhteenvedon neuvottelutiimin kannasta, emme ole tyytyväisiä kauden 2014-2020 sosiaaliraston osuudesta 23,5 prosenttia mukaan luettuna Verkkojen Eurooppa-aloite tässä ei ole mukana. 23,5 prosenttia siinä? Äh, tämä on se meidän linjauksemme tällä hetkellä. Emme ole tyytyväisiä. Sosiaalirahastopolitiikka, rahastopolitiikka, nuorisotakuu, nuorisen liikkuvuus, elintarvikeapu köyhille ja taistelu köyhyyttä vastaan. Ei tätä kaikkea voida hoitaa ilman, että meillä on riittävän suuri osuus sosiaalirahastoa varten kohesiorahastosta. Ja, Kiitoksia. Muistaisin teille mieleen sen seikan, että kohta 13 Kosan mietintö on sellainen, jonka suhteen teemme tarkistuksia 26. päivään mennessä. Tämä koskevan artikla 24.3 ja 9. heinäkuuta sitten kun äänestän kun on kahdeksas päivä siis äh, Keskustelen 9. päivä heinäkuuta. Äänestän sitten meidän kohtaan 15. Edustaja Serkassa. Olkaa hyvä. Mutta hän ei olekaan paikalla. No ei sitten. Siinä tapauksessa on puheenvuoron Sari Essäjähille, joka voi nyt esitellä oman mietintöehdotuksensa. Kyse on parlamentin ja neuvoston direktiivistä, jolla muutetaan koko joukkoa direktiivejä, jotta ne voidaan mukauttaa asetukseen 12.72 kautta 2008. Kyse on aineiden seosten luokituksesta ja merkinnöistä ja pakkaamisesta. Rouva esittelijä. Mr. Serkas just arrived. Serkas tuli juuri paikalle. Huom, huom. No ei siellä mitään. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Number, uh, one, two, Asetus vuodelta 2008, joka koskee aineiden syöstä luokitusta merkintöjä ja pakkaamista. Virtaviivaistaa nykyistä lainsäädäntöä YK-järjestelmään, jossa identifioidaan GHS-järjestelmässä vaarallisia kemikaaleja ja tiedotetaan käyttäjille siihen liittyvistä vaaroista niin, että on standardisymbolit ja lauseet näiden pakkausten merkinnöissä. CLB-asetuksen hyväksymisen jälkeen tuli esille tarve tehdä teknisiä mukautuksia näihin viiteen direktiiviin, jotka puheenjohtaja Jama mainitsi, jossa sitten on viittauksia e- EUn kemikaalien merkintälainsäädäntöön. Viitteiden yhteensovittaminen ja terminologian yhteensovittaminen viidessä direktiivissä, jotta ne vastaavat sitä, mikä siellä asetuksessa on, ei välttämättä tarkoita muutoksia suojelun tasoon tai soveltamisalaan, jota näiden direktiivin kautta tulee. Ei olisi myöskään hyvä lähteä tällaisen prosessin mielestäni tässä vaiheessa. Sen vuoksi komission ehdottamat muutokset näihin viiteen direktiiviin ovat puhtaan teknisiä luonteeltaan, kuten myöskin ne, jotka ovat tässä mietintöluonnoksessa. Kuitenkin on selvää, että kaikki viisi direktiiviä pitäisi uudistaa niin nopeasti kuin mahdollista, jotta voidaan saada aikaan johdonmukaista lainsäädäntöä ja asianmukainen terveydensuojelun taso, kun vaarallisia aineita ja seoksia on käytössä työpaikalla. Johdantossa kappaleessa puhun tästä. On tärkeää, että me täällä parlamentissa emme lähde liikaa sekaantumaan puhtaan teknisiin asioihin, jotka eivät vaadi mitään poliittista päätöstä. Kuitenkin olen yrittänyt tarjota ne tekniset korjaukset, joissa komission ehdotuksessa nähtiin olevan puutteita ainakin oman ymmärrykseni mukaan. Olen myöskin tarjonnut perustelut eli tarkistuksiin, ja ehkäpä niitä nyt ei tarvitse tässä toistaa. Pääasia oli se, että direktiivit saadaan vastaamaan terminologiaa ja luokitteluja aineissa ja seoksissa asetuksessa juuri niin kuin, tai niin tarkasti kuin mahdollista. Suurimmat muutokset olivat artikloihin y- y- yksi, joka koskee työterveyttä ja turvallisuutta ja säiliöitä. Kaikki säiliöt, jotka vaativat merkinnän ja asianmukaiset kuvat asetuksen mukaan, pitäisi olla soveltamisalassa. Olen myöskin ottanut mukaan loput osasta artikla 1, jossa ihmisen erehdys oli, inhimillinen erehdys oli jätetty pois komission taholta. Voimassaolopäivästä mielestäni ensimmäinen kesäkuuta 2015 tämän direktiivin osalta täytyy olla voimassa, koska se on pääpäivämäärä, joka mainitaan asetuksessa, että milloin seokset luokitellaan, merkitään ja pakataan direktiivin mukaisesti. 1995 kautta ei voisi ajatella, että kun on kyseessä tekninen muutos, niin että delegointikomissiolle olisi muotoiltu nykyisen käytännön mukaan, mutta en päätänyt, että en tee niin, koska olisi parempi jättää se tehtäväksi siihen aikaan, kun viisi direktiiviä uudistetaan asianmukaisesti. Usein tässä valiokunnassa kuullaan ja sanotaan, että jotkut lainsäädäntötoimet ovat ja ehdotukset ovat puhtaan teknisiä. Sitten kun niitä aletaan työstää, ne näyttävätkin olevan poliittisia. Mutta nyt uskallan sanoa, että tämä todellakin on hyvin tekninen ja tässä vaiheessa haluaisin kiittää avustajaani, jolla on insinööritaustaa, insinöörikoulutusta. ilman hänen apuaan en olisi pystynyt tätä mietintöä laatimaan, koska kuten sanoin, tämä on hyvin tekninen luonteeltaan. Ja mielelläni kuulisin nyt teiltä sitten, että mitä ajatuksia varjoesittelijöillä tästä olisi. Kiitos. Merci. Alors, euh, vous... Kiitokset. Niin täällä varjoesittelijätkin ovat paikalla, Ole Kristensen varsinkin. Ja onko muita? No, Olle, Ole Kristensen, olkaa hyvä. Kiitos. Arbeite so langt. Kiitos puheenjohtaja. Niin. Tämähän nyt on oikein olennainen asia työn tekijöiden turvallisuus. Ja sitten tuo artikla 31 on olennainen. Siinä puhutaan jokaisen työn tekijän oikeudesta työturvaan ja työterveyteen. 2007 komissio esitti että 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä halutaan vähentää työperäisiä onnettomuuksia. Valitettavasti kriisin myötä viime vuosien aikana on havaittu, että komissio on asettanut kyseenalaiseksi pääsäännöt työpaikoilla työntekijöiden suojelemiseksi työpaikoilla. Ja näin komissio sitten epäröi ja näin ei olla edetty ja on ajateltu pk-yritykset siirtää täysin hallinnollisten kustannusten ulkopuolelle, mutta työturvallisuus ei saisi olla ikään kuin hallinnollisen taakan piirissä, eikä myöskään pitäisi pystyä käyttämään kriisiä hyväksi, jotta voitaisiin hyväksyä alhaisempia sääntöjä ja näin sitten välttää sitä, että tarjoamme työntekijöille, jotka tekevät töitä kemiallisten vaarallisten aidoiden kanssa, hyvät olosuhteet. Tämä koskee myös pk-yrityksiä. Ja sitten huomauttaisin, että monet pk-yritykset käyttävät hyvinkin vaarallisia kemiallisia aineita. Jos ajattelemme vaikkapa kampaamoalaa ja näin, tämän direktiivin sisällä ei pitäisi ajatella, että tämä on pelkästään teknistä. On oikein hyvä ottaa teknologinen kehitys huomioon ja täytyy aina muistaa direktiivin uudelleen arviointi. Tämän direktiivin täytyy aina seurata myös teknologian kehitystä ja siksi meidän täytyisi kiinnittää huomiota siihen ettemme jää jälkeen teknologisesta kehityksestä, vaan aina muokkaamme sääntöjä, jotta ne edelleenkin tarjoavat suojaa työntekijöille. Kiitokset esittelijälle. Odottelemme uusinta versiota mitä innokkaimmin. Thank you. Kiitoksia. Haluatko kukaan muu vielä puheenvuoron tähän väliin? No ei. Siinä tapauksessa pyydän, että komission puolelta Rova Moitino puhuu. Olkaa hyvä antaa mennä. Kiitoksia paljon tilaisuudesta puhua täällä. Kiitos, että voin kommentoida tätä direktiiviehdotusta. Rouva esittelijä totesi, että kyse on siitä, että nyt mukautetaan viittä työsuojeludirektiiviä uuteen aineiden ja seosten luokitusta, merkintää ja pakkaamista koskevan asetukseen. Sallin, että, että muistan nyt, muistan teitä siitä, että CLP-asetuksessa jo sinänsä luodaan yhtenäinen järjestelmä, jossa on kaksi erilaista luokitusta ja merkintäjärjestelmää Barensteinerin osalta ja valmisten valmisteiden, valmisteiden osalta. Tällä hetkellä viidessä työsuojeldirektiivissä ei ole viittausta toiseen pilariin näissä merkintävaatimuksissa. Ja aiemmin jo olemassa olevaan lainsäädäntöön. Ja nyt tämä kaikki yhtenäistään tämän asetuksen yhteydessä. Kun me ehdotimme tätä direktiiviä, Meillä on edessämme se tosiasia, että vastaavuus aiempien järjestelmien ja CLP-asetuksen välillä ei ollut aina yksi yhteen. Siksi omaksumme sellaisen lähestymistavan, että halusimme löytää parhaan mahdollisimman korrelaation vastaavuuden aineiden ja seosten osalta, jotka olivat mukana vanhassa järjestelmässä, ja samalla pyrimme varmistamaan sen, että edelleenkin säilyy korkea työsuojelun taso. Teidän ehdottamme tarkistukset, jotka ovat mukana mietintöluonnoksessanne, niiden osalta voimme avata jotkut, sen, että jotkut pyrkivät paremmin täsmentämään terminologiaa CLP-asetuksen osalta jo lukuisat tarkistukset, kuten 5, 10, 11, 13, 14, 15 ja 16 ja 17 ovat tällaisia. Ja sitten joitakin muita tarkistuksia, jotka, jotka luovat uusia kategorioita aineille ja seoksille. Näitä voidaan pitää johdonmukaisena sen lähestymistavan osalta, joka on omaksuttu tarkistuksessa yksi. Tällä pyritään varmistamaan se, että direktiivi on jatkuvasti ajan tasalla, kun otetaan huomioon teknologinen kehitys ja sitä mukautetaan aina tarpeen tulleen. Viittaisin vielä lopuksi tarkistukseen neljä. Komissio ehdottaa, että tätä mukaan otetaan sanamuoto, joka on alkuperäisessä tekstissä direktiivissä 9285. Tämä koskee työntekijöiden suojelua, eli merkitty sana on komission tekstissä. Se, että käytetään sen sanaa luokiteltu sen sijaan, niin kuin tarkistuksessa neljä ehdotetaan, on todellakin muutos suhteessa alkuperäiseen tekstiin olemassa olevassa direktiivissä. Kiitos. Thank you. I give the floor back to... Kiitoksia. Nyt voidaan antaa puheenvuoron vielä esittelijälle. Thank you. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen varma, että kaikki neuvot komission puolelta joutuvat lähempään tarkasteluun. Erityisesti jäsemminkin, kun sanoin, emme muuta direktiivien sisältöä vaan vain se, että olisi johdonmukaista lainsäädäntöä. Ja että asetus aiheuttaisi sen, minkä sen pitääkin aiheuttaa. Niin. Kiitos hyvistä kommenteista. Kiitos ainoalle paikalla olevalle varjolleni. Kiitos. Thank you. Kiitoksia paljon. Aikaraja ehtimistä varten on 27. kesäkuuta kello 12. Järjestämme työllisyysvalikunnassa 26. syyskuuta. Näin ollen voimme palata askeleen taaksepäin kohtaan 15 syystellä. Kyse on työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnan valtuuskunnan matkasta Vilnaan, Liettuan, toinen ja kolmas toukokuuta Valtuuskunnan puheenjohtajan Alessandro Serkasin on määrä puhua tästä aiheesta ja kenties jotkut muutkin jäsenet haluavat puheenvuoron tämän jälkeen, mutta ensin valtuuskunnan puheenjohtaja herra Serkas, olkaa hyvä. Kiitän puheenjohtaja. Lyhyesti niin toinen ja kolmas taukokuuta kävimme Vilnassa. Meidän valtuuskuntamme siellä kävi Lambert, eh, Jean Lambert eh, ja myös Vilja blinkevich ja minä johdin tuota valtuuskuntaa. Me kävimme tapaamassa työllisyys- ja sosiaaliministeriä ja myös ulkoasiainministeriössä puhu, kävimme vierailulla ja puhuimme työmarkkinosapuolten kanssa, vierailimme kansalaisjärjestöistä. Ja yksi tärkeimmistä asioista ottaisin huomioksi, huomioon sen, että me saimme siellä tavata tasa-arvoinstituutin edustajia ja, ja hallituksen johtajan. Ja tässä tietysti oli tarkoitus valmistella puheenjohtaja kautta, joka alkaa heinäkuun ensimmäinen päivä. Me saimme myös perehtyä valtion sosiaaliseen tilanteeseen. Kävimme läpi eri asioita, jotka kuuluvat valiokuntamme piiriin ja uskon, että kaikissa asioissa päästiin hyviin, hyviin lopputuloksiin, jos ajattelemme vaikkapa lähettäjätyö, työntekijöitä ja sosiaalipuolia asioita. Ja myös hyvin vahvasti näitä asioita on valmisteltu jo puheenjohtajakautta silmällä pitäen. Mutta tietysti tässä on nyt kyse ensimmäisestä Baltian maasta, joka näin monimutkaista asiaa ryhtyy johtamaan ja liettua muutenkin ensimmäistä kertaa tässä tehtävässä. Mutta uskon, että siellä toimitaan hyvin vakavasti. Liettuan johtaja samoin kuin ulkoasiainministeri on kovasti sitoutunut puhumaan asioista erityisesti käsittelemään näitä monivuotisia rahoituskehyksiä. Jos ajattelen Liettuan johtajaa, puhut, sen kanssaan puhuimme Euroopan unionin tulevaisuudesta, mutta hän piti aika tiukasta kannasta kiinni aina, kun me esitimme kantaa, kantamme joustamattomasta neuvostosta, ja hän aika paljon, aika nopeasti muutti, eh, muuttui ääni kellossa ja myös parlamentin edustavuus oli välillä kyseenalaisena. Näytti siltä, että hän ei tuntenut minkälainen tasa-arvoinen tilanne meillä on olemassa menettelyissä. eli tästä saattaa kyllä tulla ongelmia, mikäli Liettuan johtaja ei pääse jyvälle siitä, minkälainen rooli parlamentilla on neuvoston rinnalla yhteis yhteispäätösmenettelyssä. Ja haluaisin myös huomauttaa, että tuo vierailu sukupuolten välisen tasa-arvon keskuksessa oli hyvin kiinnostava. Me tapasimme hyvin monia asiantuntijoita tuossa keskuksessa. He tekevät tutkimustyötä ja myös tiedon välitystyötä. Tämä oli hyvin kiinnostavaa. Me saimme siellä tutustua myös tutkimukseen perheelämän ja työelämän yhdistämisestä. Siellä puhuttiin erityisesti isyyslomista ja Olli Kristensenkin on täällä paikalla ja vaikuttaa siltä, että vain Tanskassa ja Ruotsissa on päästy sellaiseen äh, lopputulokseen, jota me oikeastaan toimimme, toivomme tasapainosta ja tasa-arvosta naisten ja miesten välille tässä kysymyksessä. Tämä sukupuolten välineiset äh, indeksit kaipaavat täsmennystä myöskin ja näin erityisesti perheelämän ja työelämän yhdistämisnäkökulmasta katsottuna. Uskon, että Liettuan puheenjohtajakauden aikana päästään asioissa ponnistellen eteenpäin. Asiaan lista on hyvin monimutkainen, erittäin monimutkainen, varsinkin jos ajattelemme tätä yhteistä rahoituskehystä, mutta uskon, että he tekevät työtä sellaisessa hengessä, että meidän tuskin tulee kovin paljon murehtia ja huolestua. Kiitokset. Kiitos tästä yhteenvedosta. Ymmärrän, että vähän suhtaudutte varauksellisesti tiettyihin kannanottoihin, joita esitettiin meidän yhteispäätösmenettelyvallastamme. Parlamentti on yhteispäätösmenettelyssä mukana ja meidän täytyy heidän kanssaan sitten neuvotella, kun me Irlannin kaudella tuleekin tämä ensimmäinen koe juuri tuo sosiaalirahasto osa on sen jo meille osoittanut Strasbourgin viikolla sitten näemme ensimmäistä kertaa äh, sosiaalirahaston edistymisen taas uusien edustajien kanssa. Mehän saamme ministerin valiokuntaan 9. päivä heinäkuuta ja minä ainakin 12. päivä heinäkuuta itse käyn Liettuassa osallistuakseni epäviralliseen EPSCO-neuvostoon. Eli siellä sitten täsmällisesti voin saada selvyyttä siitä, mitä äsken kerroit meille. No niin, ja sitten seuraava kohta esityslistalla, kohta 17. Nyt me käsittelemme asiaa, joka, jonka vastuuvaliokunta on ympäristövaliokunta ja kyse on valiokunta-aloitteisesta lausuntosta ekoinnovoinnista, työpaikoista ja kasvusta ympäristöpolitiikan avulla. Esittelijänä tässä asiassa on Phil Benjon ja annan hänelle puheenvuoron. Hän voi nyt esitellä meille lausuntoluonnostaan. Olkaapa hyvä. <clears throat> Yes, uh, thank you. Uh, yes, as you've... Kiitos puheenjohtaja. Kun sanoitte ympäristövaliokunta on laatimassa omalla tämän mietintöä, valiokunta tätä mietintöä, joka pyritään työpaikkojen ja työllisyyden luomiseen ekoinnovoinnin kautta. Työllisyysvaliokunta laatii lausunnon tähän tekstiin, koska tämä tarjoaa mahdollisuuden luoda uusia työpaikkoja ekoinnovointipolitiikan avulla. Kyse on esimerkiksi biologisista, biomuovista ja muun tyyppisistä alue, aloista tietoteknologian saralla, joilla voidaan luoda työpaikkoja. Olen laatinut jo lyhykäisen lausun, joka toivottavasti saa täydennystä tarkistusten muodossa ja tietystikin olen valmis ottamaan vastaan rakentavaa rakentavia panoksia kollegoilta. EU on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet vuoden 2020. Haluamme luoda kestävän, kestävällä pohjalla toimivan, kaikki mukaan ottavan, innovoivan talouden. Ja meidän täytyy käyttää kaikki tietomme, taitomme ja kykymme vihreän vallankumouksen aikaansaamiseksi, että voidaan luoda ympäristön kannalta kestävää taloutta ja samalla myötä vaikuttaa kasvien työpaikkojen luomiseen tässä prosessissa. Niin ikään on tärkeää, että varmistamme sen, että tämä teknologia on sellaista, jonka suhteen olemme huippu, huippuja, että olemme kärkipäässä, niin ettei pelkästään tuoda tavaroita muualta maailmasta, vaan itse olemme kärkipäässä tuottamassa tavaroita itse. Talouskriisi on luonut merkittäviä budjettirasitteita, budjettirajoitteita. Tiedämme, että säästöpolitiikka on johtanut sen, että investoinnit ovat harvalukuisempia ja pienempiä. Tämä tarkoittaa sitä, että strategista rahoitusta tarvitaan avainprojekteja varten, että saadaan pit- keskipitkällä ja kasvua. Ne ovat jatkossakin erittäin tärkeitä talouden elpymisen kannalta. Täytyy varmistaa myöskin, että nämä investoinnit myötävaikuttavat ympäristötavoitteiden saavuttamiseen ja samalla tukevat innovointia ja myöskin parantaa kuluttajien asempaa ja työllisyyttä, työllisyyspotentiaalia, joka Euroopan vihreällä sektorilla on. Tämä on erittäin tärkeää, että pysymme edelleenkin tällä tiellä. Lisäksi teollisuuden puolella työpaikkojen täytyy monipuolistua ja myöskin palvelusektorilla ja sen palvelualan alasektoreilla syntyy uusia pienimuotoisia sektoreita. Ekoinnovoinnin avulla voidaan luoda työpaikkoja kaikille sektoreille, mukaan luettuna tuotekehitykseen, tutkimukseen ja tote- hankkeiden toteuttamiseen esimerkiksi, kun eristetään asuntoja. Lisäksi luodaan uusia työpaikkoja uusia työpaikkoja ja uusia mahdollisuuksia ihmisille, joilla on erilaisia kykyjä, tietoja ja taitoja. Lisäksi siirtyminen kohti uutta vihreää taloutta mahdollistuu. Siksi nyt tämän tärkeää parlamentti tukee komissiota ja jäsenvaltioita, että tähän tavoitteeseen, tähän visioon päästään. Niin se voidaan toteuttaa. Kyse pelkästään ympäristön kannalta edistyksestä, vaan myöskin kestävästä kasvusta ja työ, työllisyydestä rakenteellisten investointien kautta. Lisäksi täytyy huolellisesti e, koordinoida koulutusta ja ammattipätevyyden hankkimista. Nyt Ilomielellä jäädä odottelemaan kollegoilta kommentteja, että voimme merkittävällä tavalla positiivisesti myötävaikuttaa tämän EMI-valiokunnan lausunnon tai mietinnön rikastuttamiseen. <coughs> Kiitokset. Ja se... Uh, Haluaisin kiittää Penionia tästä lausunnosta. Nyt hän valaisi tilanteen hyvin tarkasti hahmotteli ja myöskin ne suuret haasteet tulevat viidetuiksi Tavoitteet ovat myöskin komissiolta tulleet hyvin selkeästi esitellyiksi ja niitä kannattaa viedä eteenpäin edelleen. Pääasiat ovat, kuten jo viitattiin, innovaatiot. Innovaatiot ovat A ja O kasvun saavuttamiselle myöskin ympäristöystävälliset innovaatiot, mutta myöskin tutkimus ja investoinnit. Ja meille tärkeä kohta, Benjon puhui siitäkin paljon, on koko koulutusala, jossa ekoinnovaatiot, niitähän voidaan vain saavuttaa pätevällä työvoimalla. Eli kaiken kaikkiaan tämä lähestymistapa on yleisesti ottaen hyvä ja kuten aina tilan puutteen vuoksi ja niin edelleen, niin tätä ei voida ihan niin laajasti käsitellä kuin haluttaisiin. Ainoastaan kohta viisi, ei nyt siis mikään suuri huolenaihe ole, mutta se on aika kunnianhimoinen ja uskallettu. Siinähän sanotaan, että no, nämä, että nämä suuret haasteet voitaisiin pelkästään voittaa ekoinnovoinnilla. Tässä voitaisiin löytää vielä sananmuoto, joka olisi, jos näin voi sanoa, ettei se olisi ihan näin vahvasti muotoiltu. Mutta kuten sanottu, jatkokoulutus, lisäkoulutus, koulutus, innovaatiot työpaikkojen saavittamiseksi, että saadaan monia ja pitkäaikaisia työpaikkoja, kestäviä työpaikkoja niin, kaiken kaikkiaan ehdotus on onnistunut, lausunto on mielestäni hyvä ja se kyllä varmasti saa meidän tukemme. Muutamia kohtia ehkä tähän lisätään tai muutamia kohtia laajennetaan. Kiitos. Alejandro Serkas. Ja Serkas, olkaa hyvä. Niin, nyt Kinga Köngsin puolesta hän on nyt äänestämässä toisessa valiokunnassa ja hän pyytää sitä anteeksi, mutta haluaisin huomauttaa, että tämä Filbenionin tekemä teksti ei aiheuta mitään ongelmia. Olemme tosin sitä mieltä, että mahdollisesti sitä voitaisiin vielä parantaa muutaman lisäelementin kautta. Jos ajattelemme näitä tarkistuksia, täytyy korostaa sitä, että mehän puhumme myös keskipitkästä ja pitkästä aikavälistä kouluttaminen on oikein olennaista sekä naisille että myös vanhemmille työntekijöille. Se on tärkeä asia. Ja sitten tässä pitäisi puhua tuosta laadusta myös. Uskon, että innovaatiossa tulevaisuudessa erityisesti keskitytään tuohon laatuun, ei pelkästään kustannuksesta, kustannuksista, vaan tai tietotaidosta ja mitä parhaimmasta laadusta nyt nämä ajat vaativat meiltä koordinoitua työtä. Yrityksethän eivät tee työtä missään umpiossa, vaan kaikenlaista synergiaa on yritysten ja yliopistojen ja teknologiakeskusten välillä. Niillä on kaikilla yhteiset intressit. Ja vaikka tässä nyt onkin jo kuultu moni, monta näkemystä, niin mielestäni nämä uudet mahdollisuudet, uudet haasteet pitäisi erityisesti ottaa huomioon. Ne kaikki tuovat meille velvollisuuden tukea yrityksiä, paikallistahon toimijoita, yksilöitä, e, jos me tarjoamme heille mahdollisuus, kaikille mahdollisuuksia päästä tästä siirtymäajasta yli, niin me saamme sitten paljon enemmän sosiaalista hyötyä tästä ja voimme toimia myös paljon vahvemmin. Tällaista tukea me voimme tarjota jotka jo, niille, jotka ovat häviäjiä tässä järjestelmässä. Näin me voimme tarjota parempaa tukea ja apua, jotta tämä siirtymäaika sujuu mahdollisimman joustavasti ja jouhevasti kaikilla niillä sektoreilla, jotka ovat joutuneet kriisistä eniten kärsimään. Kiitos Kiitokset. Kiitokset. Onko vielä muilla tahtoa puhua? Ei näemmä, mutta komissio, olkaa hyvä. Donc, euh, la commission tient tout d'abord... Kiitos. Komissio haluaa ensikin todeta, kuinka paljon se arvostaa tätä mietintöä, joka on erittäin selkeä ja lyhytsanainen, tätä lausuntoa siis, Tämä osoittaa ekoinnovoinnin ja työllisyyden välisen suhteen. Hiljattain saatiin valmiiksi tutkimus, jossa arvioitiin eri hankkeita. Komission kilpailukyky innovointi osasto sen laatti tai laaditutti. Se osoitti, kuinka merkittävästä asiasta on kyse, kun puhutaan ekoinnovoinnista. Tämä osoitti tämä tutkimus, että jokainen hanke, jota tässä tällä tavalla tuetaan, luet kahdeksan työ, paikkaa vähintäänkin viiden vuoden sisällä. Tämä ei tekään ole täysin yleispätevä luku, mutta kuitenkin tällainen suhde on olemassa. Tämä tarjoaa valtavan paljon potentiaalia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja, joten tämä meni kaikille hyödyksi. Kenties yksi huomio vielä, erittäin perustavanlaatuinen huomio, joka liittyy siihen, että olemme varmistaa sen, että ekonovointi ekonomiteen pitäisi todellakin rahoittaa sen siinä määrin kuin missä määrin siitä ollaan innostuneita. Tähän täytyisi pyrkiä. Kiitos. Onko muuta sanottavaa? No niin, sitten Phil Benjon vielä. Olkaa hyvä. Yes, I, I, I welcome all of the comments. Kiitoksia. Pidän hyvinä kaikki näitä kommentteja, joita olen nyt äh, täällä kuullut. Kiinteisvarjoesittäjät voisivat äh, lisätä hieman lihaa luiden päälle tekstin muodossa. Näin voisimme hieman laajentaa tätä tekstiä sen suhteen, missä nyt ollaan. Kuten tiedämme, lausunnot on hyvin tarkalleen rajoitettu, niin täytyy olla hyvin lyhyitä ja ytimäkkäitä aina. Henkilökohtaisesti pistin merkille koulutuspuolen tämän aiheen yhteydessä. On tehty hyvin läheistä yhteistyötä Staffordshire yliopiston kanssa. Heillä on hyvin kattava näkemys koulutuksesta ekoinnovoinnin alalla ja periaate, jota he noudattavat hyvin pitkälti tämän tekstin taustalla. on tehty heidän kanssa yhteistyötä tämän asian koulutuspuolen työstämiseksi. Merci. Kiitokset. No niin. Tarkistuksia voi jättää toiseen päivään heinäkuuta asti. Me käsittelemme ne 5. syyskuuta ja 18. päivää sitten kompromissit ja äänestämme tässä eh, tuon Envi-valiokunnan äänestyksen jälkeen eh, tuolla syyskuussa 25. päivä. Nyt siirrymme sitten seuraavaan esityslistan kohtaan. Se onkin tuo numero 18. Tässä on kyse meidän valiokuntamme lausunnosta oikeusasiainvaliokunnalle. valiokunnalle säädösvallan siirron seurannasta ja komission täytäntöönpanovallan käytön valvonnasta jäsenvaltioissa. Koordinaattorit ovat ehdottaneet, että esittelisin tämän asian teille. Olette varmaankin saaneet tästä ehdotuksen. Kaikki tunnettekin varmasti eri näiset kohdat alkuperäisessäkin tekstissä. Ehdotan teille, että voisin nyt kertoa teille tärkeimmistä asioista. Eri, erityisesti korostaisin sitä, että parlamentti pitää merkittävänä laaja-alaista tarkastelutapaa täytäntöönpanosta ja toimivallasta monivuotoiseen rahoituskehykseen nähden ja erityisesti delegoituja säädöksiä lainsäädäntövallan siirtämiseen komissiolle siinä pitäisi ottaa huomioon näiden monivuotiseen rahoitukseen kehykseen liittyvien asioiden poliittinen ja strateginen luonne. Siihen tekstini kiinnittää erityisesti huomiota. Me neuvottelemme näin, tästä lainsäädäntövallan siirtämisestä tässä yhteydessä erityisesti sosiaaliseen eurooppalaiseen innovaatioon liittyvän ohjelman yhteydessä. Muistuttaisin teitä myös siitä, että puheenjohtajisto on huomauttanut, että monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvät ehdotukset, esimerkiksi tavoitteet ja prioriteetit ja lopulliset rahoitussummat pitäisi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä. Mutta näitä täsmennyksiä ei ole sitten perussäädös estänyt, joten ehdotan, että tämä tulisi muistetuksi meidän omassa tekstissämme. Minä ehdottaisin, että arvio, arvostelisimme sekä komissiota että neuvostoa tässä yhteydessä siitä, että nämä kaksi toimielintä pyrkivät jatkuvasti välttelemään delegoituja säädöksiä lainsäädäntöehdotuksissaan aina kun ajaudutaan tällaiseen toimielinten väliseen jumiutumaan, niin se on ikävä asia. Näyttää siltä, että komissio ei oikeastaan noudata näiden SEUT-sopimuksen artiklojen 290 ja 291 sääntöjä delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä ja niiden luonteen eriäväisyydestä. Ja haluaisin myös muistuttaa teitä siitä, että parlamentti on myös kyseenalaistanut tuon komission päätöksen silloin, kun komissio ei noudata täytäntöönpanoa säädöstensä rajaa, vallan rajaa, niin kuin tuossa EURES-tapauksessa. Tapauksessa muistanette, että siinä me pyysimme oikeusasiainvaliokunnalta sitä, että se ottaisi nostaisi tämän asian esille unionin tuomioistuimessa delegoitujen säädösten noudattamatta jättämisessä parlamentin näkökulmasta. Ja vain kertoisin, että tuomioistuin on käsittelemässä tätä asiaa, mutta me emme saa sitä kuin tämän vaalikautemme lopussa vasta, vasta käsiimme. Ja vielä lopuksi tahtoisin korostaa, että aikaisempien komitologiamenettelyjen jotka on siirretty tuohon sääntelymenettelyn piiriin valvonnan kautta, pitäisi hyväksyä delegoiduin säädöksin nykysääntöjen mukaisesti mutta tämä kohtahan koskee meitä vähemmän suorasti. Eli seuraavat tärkeimmät viestit pitäisi pystyä välittämään. Me haluamme tällaisen laajalaisen horisontaalisen lähestymistavan delegoituisiin säädöksiin monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tämä vielä kertaalleen tulkoon todetuksi. Tämä näkyy myös muissa neuvotteluissa. Ja lisäksi myös parlamentin delegoitujen säädösten käsitys delegoiduista säädöksistä tuon EURES-päätöksen mukaisesti. No niin, nyt tämä varmaankin hyvin täsmällisesti esitteli teille asian sisällön. Olen tietysti valmis vastaamaan kysymyksiin, jos teillä on jotakin sanottavaa. Kuka siis haluaisi käyttää puheenvuoron? Mainiota. Tämä aihehan suorastaan innostaa ja riehaannuttaa teidät kaikki, mutta tämä on tärkeä asia kuitenkin, siksi minä tietysti ajauduin sen esittelijäksikin. No kuitenkin nyt Tämä on tärkeä asia sinänsä. Parlamentti kuitenkin on komitologiamenettelyssä ryhtynyt liikkeelle. Yhteispäätösmenettelyä ei nimittäin saa pyrkiä pyörtämään ja välttelemään. tässä todellisessa delegoitujen säädösten viidakossa. No niin, jos mitään sanottavaa tosiaankaan ei tästä herkiä, niin tarkastusten jään, jättöaika on 26. kesäkuuta asti. Niitä varmaan tulee suoranainen ryöppy. No joka tapauksessa tästä sitten, tätä käsittelemme 5. syyskuuta ja 25. ja 6. syyskuuta jälleen. Ja Sajerin teksti tuolla oikeusasiainvaliokunnassa valiokunnassa lokakuun toisella viikolla tulee käsiteltäväksi yhdeksäs päivä. No niin, tämä kohtaesityslistalla on nyt käsitelty ja siirrymme sitten kohtaan 19. Siinä me käsittelemme meidän kollegamme tekstiä. Tämän olemme tehneet oikeusasiainvaliokunnan toiveesta. Ja tässä kyse on neuvoston ja parlamentin direktiivistä julkisesti noterattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokoneisenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta. Tämä on juuri tuo kuuluisa naiskiintiö asia johtokunnissa tähän myös naisasiainvaliokunta on osallistunut yhdessä oikeusasiainvaliokunnan rinnalla. Ja meidän valmistelijamme on Marie Konrileisen ja annankin hänelle puheenvuoron heti. Hän voi esitellä näitä 167 tarkistusta, joista 42 on esitetty tähän tekstiin hänen itsensä puolesta. Kornelissen, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Ensinnäkin kiitos kaikille varjoesittelijöille ja muille, jotka ovat tarkistuksia jättäneet. On joitakin mielipideeroja, eikä se yllätä. Mutta paljosta on konsensus ja hyviä ideoita tuli, joista joita en itse ollut ajatellut. Tietysti työtä on vielä paljon käynnissä. Monet meistä tekevät läheistä yhteistyötä, että tästä saataisiin mahdollisimman hyvä direktiivi. Jos kaikki menee hyvin, niin kaikki ovat saaneet tämän värikkään kaavion. Muutama viikko sitten olin lentokoneessa ja sitten minulle tuli ajatus, että minun täytyy ymmärtää tämä paremmin nyt, että miten tämä nyt sitten, miltä tämä näyttää jäsenvaltioille ja yrityksille ja luonnostelin siellä lautasliinaan alun perin lentokoneessa tämän ja sitten avustaja teki tämän loppuun. Tämä liittyy myös hyvin herra Benjonin huomioihin viime kerralta, kun tästä keskusteltiin valiokunnassa. Aikataulusta näkee sieltä vasemmasta yläkulmasta se alkaa, jossa jäsenvaltioiden täytyy arvioida, että onko sillä toimenpiteet olemassa. Jos on, niin sitten se vähän voi pyytää, tai se voi pyytää lykkäystä. Sitten me, meidän panoksemme on siinä, että lykkäystä voi pyytää minkä omansa, tahansa oman politiikan vuoksi. Jos vain komissio uskoo, että se johtaa lopputuloksiin, niin se on ihan ok. Se on uutuus, että 2017 arvioidaan edistystä. Jos edistys on riittävää, niin se johtaa menestykseen. Jos ei riittävää tai jäsenvaltio pyytää, että ei ole lykkäystä tai ei ole vielä toimenpiteitä, niin sitten täytyy ottaa lainsäädäntöä käyttöön, jos ei niin tee sitten tulee rikkomusmenettely, täytyy olla lainsäädäntöä joka tapauksessa, mutta näinhän se direktiivien kanssa menee. Yritysten täytyy arvioida, onko niillä 40 prosenttia kumpaakin sukupuolta. Jos tekevät, niin sitten menestys. Jos ei, sitten niiden täytyy sopeuttaa menettelytään. Jos tekevät, niin sitten on joko ok tulos tai ei. Jos on ok, niin menestys jälleen. Jos ei, sitten täytyy antaa selitys ja ryhtyä toimenpiteisiin. Tässäkin yritetään muuttaa direktiivissä jotain sellaista, jossa kun on yritys, joka pärjää hyvin ja on tuloksia, niin raportointivelvoite on silloin mahdollisimman kevyt. Mutta raportointivelvollisuudet kasvavat ja velvoite ryhtyä toimenpiteisiin kasvaa, jos tulos ei ole riittävä. Oikeassa alakulmassa on tämä luuppi sitten, johon yritykset joutuvat. Jos tulos hyvä ei, täytyy selittää yhtä toimenpiteisiin. Niin kauan kuin tässä, tai luupissa täytyy pysyä niin kauan kuin menestystä ei tule. Ja sitten jälleen menestysseuraamukset. Niitä sovelletaan vain, kun yritys kieltäytyy sopeuttamasta menettelytapojaan tai jos se kieltäytyy selittämästä tai ryhtymästä ylimääräisiin toimenpiteisiin, lisätoimenpiteisiin. Ei ole kyse siitä, että ei saada 40 prosenttia, vaan siitä, jos ei tehdä mitään. Toivottavasti aikataulu tekee hyvin selväksi, että jäsenvaltioita, jäsenvaltiot saavat seurauksia ja yritykset saavat seurauksia vain siitä, että eivät tee mitään. Jos jäsenvaltioilla on hienoa politiikkaa, joka toimii hyvä, jos yrityksillä on menestystä ja hienoa politiikkaa, joka toimii, sekin on hienoa. Eli tässä voidaan päätyä vain menestykseen lopulta. Toivottavasti tämä auttaa teitä. Lyhyitä huomioita vielä tarkistuksista. Ensi viikolla varjoesittelyn kokouksessa täytyy keskustella vähän soveltamisalasta, että laajennetaanko sitä pk-yrityksiin, jotka ovat noteerattu vai kaikkiin pk-yrityksiin, vai laajennetaan kaikkiin muihin kuin julkisesti noteerattuihin, vai kavennetaanko alaa, soveltamisalaa, on eri ehdotuksia tässä mielessä, jotka täytyy tarkastella hyvien käytänteiden vaihtaminen on hyvä. Lisäys, perhe- ja työelämän yhteensovittaminen, johdantosan kappaleisiin, avoimuus, on tullut esille erityisesti herra Ludvigsonin tarkistuksissa. Sitten ammattiyhdistyt ja nimitetyt johtokunnan jäsenet myöskin. Mielenkiintoinen kysymys, että miten sitten äh, nimitykset, jotka tulevat osakkeenomistajilta, miten sitä käsitellään. Ja sitten seuraamusten käsittely, äh, tuleeko minimisanktio vai jätetäänkö valinta jäsenvaltiolle. Tämän verran tältä erää mielelläni kuulen muiden varisettilöiden kannalta. Öö, kiitokset. Ja sitten Esaja, olkaa hyvä. Erik Bauerin puolesta kaiketi. Esaja, olkaa hyvä. Sure. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Edith Bauer ei päässyt kokoukseen, joten hän pyysi anteeksi poissaoloaan. Hänen puolestaan nyt esittelen hänen näkemyksensä ja jossakin määrin omat näkemykseni ovat hieman erilaisia kuin hänen, mutta näin tapahtuu joskus jopa kansanpuolen sisällä. Haluan painottaa sitä, että tämän direktiiviehdotuksen yhteydessä olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että huolimatta siitä, että lainsäädäntö on ollut jo vuosikymmenten ajan sukupuolten tasa-arvon puolesta, mutta siitä huolimatta meillä on edelleenkin merkittäviä eriarvoisuuksia. Komissio on yrittänyt lainsäädäntöä, jolla voitaisiin parantaa tilannetta erityisestikin liike-elämän puolella. Eli Power pitää hyvänä sitä, että komissio on pyrkinyt toimimaan rationaalisesti järkiperäisellä tavalla. Hän katsoo, että täällä kun me työstämme tätä lainsäädäntöä, meidänkin täytyy tehdä parhaamme, jotta voimme myötä uuden direktiivin syntymiseen, niin teimme tee sellaisia tarkistuksia, jotka aiheuttaisivat tilanteen jumiutumisen, niin kuin joidenkin muiden asioiden yhteydessä on jo käynyt. Hän katsoo, että komissio on tehnyt parhaansa ja se on pitäytynyt tosiasioihin ja meidän täytyy toimia samoin. Tiedämme, että neuvosto ei ole niinkään varma siitä, tarvitaanko tällaista lainsäädäntöä alun perinkään, joten äänestäjiemme silmällä pitää meidän täytyy täytyisi auttaa luomaan sellainen direktiivi, joka parantaa naisten asemaa liike-elämän puolella. Hän katsoo, että meidän pitäisi pitäytyä komission asettamaan linjaukseen ensinnäkin, mitä tulee direktiivin soveltamisalan. Sen pitäisi koskea vain pörssinoteratoyrityksiä mukaan luettuna julkiset pörssinoteratoyritykset. Hän ei halua sitä, että pk-yritykset ovat mukaan, vaikkakin jotkut kollegat ovat tähän pyrkimässä. Lisäksi hän katsoo, että hän haluaa tukea komission kantaa sen osalta, että pitäisi vähintäänkin 40 prosenttia saada naisia pörssiyhtiöiden yritysten johtokuntaan, muuhun johtoon kuulumattomaan, sen kun kyse johtoon kuulumattomista jäsenistä, tai riippuen siitä, kumpi sukupuoli on aliedustettuina. Johtajien keskuudessa heitä pitäisi olla tätä aliedustettua sukupuolta vähintäänkin kolmas osa. Olipa hän haluaa, että kyse olisi sekä johton kuuluvista johtokunnan jäsenistä että ku- kuulumattomista. Hän katsoi, että tämä pitäisi koskea kaikkia, kaikilla johdon tasoilla tämän kiintiön. Odottelimme vielä oikeudellisen yksikön lausumaa vielä tämän tekstin oikeudesta perustasta. Kiitos. Ja sitten Harkin, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair, and thank you to the rapporteur. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Keskustelua oli jo mietintöluonnoksesta, enkä toista sitä, mitä aiemmassa keskustelussa sanoin, muutama kohta vaan. Monin tavoin olen samaa mieltä Rova Bauerin kommenttien kanssa. Mielestäni täytyy olla kunnianhimoisia todellakin, mutta samaan tapaan täytyy tarkastella loppullisessa dokumentissa sellaista muotoa, että se voisi tehdä myös ihmiset, joilla on vähän eri näkökulma. En ole samaa mieltä pk-yritysten mukaan ottamisesta, mutta minulla on aika paljon tarkistuksia, joissa puhuu siitä, että rohkaistaan ja annetaan kannusteita sekä pk näkökulmasta, johdon, toimivan johdon näkökulmasta tärkeä näkökulma on minulle se, että meidän pitäisi yrittää lausunnossa, ainakin johdatoisen kappaleessa, esittää ideaa sukupuolitasapainoisesta mallista päätöksenteossa kaikilla tasoilla yrityksessä, koska joskus naiset voivat joutua alttiiksi sille kritiikille, että jos on lukuisia naisia johtokunnissa, jos sanotaan, niin se voisi sitten itse auttaa varmistamaan tasapuolisen jakauman. Niin tiedämme, että se ole totta ja täytyy tarkistella sitä, mitä tapahtuu eri tasoilla yrityksen sisällä. Ja että olisi tasapainoinen päätöksenteko. Minulla on tästä monia kohtia sitten tarkistuksina johdantoisen kappaleisiin. Myöskin mainitsen EUn instituutiot elimet, en tiedä mitä tästä ajatellaan, mutta minulla on se tunne, että jos komissio ja parlamentti tukevat ehdotusta, niin meidän pitäisi varmaankin tarkastella myös omia elimiämme ja toimielimiämme, eikä millään tavalla olla toimeenpanematta itse sitä, mitä täällä on, en nyt tiedä ihan, miten se tehdään, mutta tarkasti, mutta toimielinten näkökulmasta tai toimielin pitäisi ainakin johdantosakappaleessa mainita. Kuten sanoin, minun olen jättänyt lukuisia tarkistuksia kannusteista ja rohkaisusta ja yritetään rohkaista jäsenvaltioita äh, asettamaan suotuisimpia säännöksiä kuin mitä nyt nimenomaan vaaditaan direktiivissä. Olisin samaa mieltä monien tarkistusten kanssa, jotka käsittelevät avoimuutta ja niin edelleen, ja toivon, että voimme saada aikaan yhdessä kompromissitarkistuksia, jotka voidaan yleisesti hyväksyä. Mutta kiitos tähän asti tehdystä työstä. Kiitokset. Ja sitten vielä oikeusasian valiokunnan edustajana Regner, olkaa hyvä. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin huolellisesti esittelijän sanomaa. Se, mitä hän juuri esitti, näyttää oikein mielenkiintoiselta. Minun täytyy myöntää, että tässä vaiheessa olen hieman hämmentynyt. Pidän kyllä tästä tekstistä, mutta katson, että meidän täytyy yksinkertaisesti vielä pohtia sitä, miten tätä asiaa voidaan helpottaa, mutta suunta on kyllä oikea. Pieni kommentti. Huomisaamuna oikeustasioiden valiokunta, puhe tarkoittaa varmaankin tänä aamuna, meillä oli mielenkiintoinen kokoontuminen oikeustasioiden valiokunnan, naisten oikeusvaliokunnan ja kansallisten parlamenttien kanssa. Kuulimme kansallisten, kansallisten parlamenttien edustajien näkemyksiä ja tämä oli erittäin mielenkiintoista kuultavaa. Ja saimme erittäin monenkirjavan tilannekatsauksen kuvan tilanteesta. Ja voin todeta, että työ ei tule olemaan helppoa, koska näkemyksiä ja kannanottoja oli hyvin monenlaisia. Tämä keskustelu oli erittäin mielenkiintoista. Nyt haluaisin yksinkertaisesti puhua sosiaalistipuolueen edustajan varjastelijan Blinkevichiuten puolesta. Hän on liettualaisena erittäin sitoutunut tähän asiaan ja hän on myöskin sitoutunut siihen, että Liettua puheenjohtajamaana tulee viemään tätä asiaa voimakkaasti eteenpäin. Nyt hän on kotimaassaan käsittelemässä mukaan luottuna tätä asiaa. Mitä tulee hänen merkittävimpiin näkemyksiinsä tämmöiseen suhteen, haluaisin nyt alivetä kolmea seikkaa. Yksi liikkuu, niistä yksistä liittyy yrityksiin. Ja mitä soveltamisalaan tulee, mitä kaikki edellytetään mukaan, mitä ei, hän ehdottaa, että laajennettaisiin soveltamisalaa koskemaan myöskin muita kuin pörssiyhtiöitä, jonkun nykyisen valtion yrityksestä. Hän katsoi, että ei tämä olisi niin vaikeaa tällä puolella saada tasa-arvoa, tasavertaista tilannetta sekä pörssinoterattuihin että ei pörssinoterattujen yrityksiin, nykyisen valtion yrityksiin. Tämä voisi antaa hyvän esimerkin, varsinkin kun on kyse julkisista yrityksistä, niin ne voisivat näyttää mallia muille. Tämä on yksi hänen huomioistaan. Ja toinen seikka, joka liittyy suotaisemman laajentamiseen koskemaan myöskin pk-yrityksiä. Hän halusi yksinkertaisesti todeta, että näiden pitäisi olla etupäässä, etuninässä, taistelussa tasavaran puolesta, että ei pitäisi jättää ulkopuolelle, joten pörssiyritysten pitäisi toteuttaa direktiivin tavoitteita, kun otetaan huomioon niiden merkittävä asema talouden kannalta mutta toisaalta voitaisiin yleisemmillä tasolla ja tällä tasolla ottaa muitakin mukaan. Blinkevichuutte halusi myöskin painottaa sitä, että mitä tulee direktiivin raukeamiseen, raukeamispäivämäärään, hän ei usko, että kannattaa olla niin optimistinen sen suhteen, että tuohon aikapäärään mennessä saadaan tavoite toteutettua. Hän olisi poistaa tämän raukeamisajan, koska hän katsoo, että tällaisen prosessin ei pitäisi olla ajallisesti rajoitettu. Tässä siis mitä hän halusi sanoa ja lopuksi vielä seuraamuksista, sanktioista. Yksikään sääntö ei päde ilman asianmukaisia seuraamuksia, mikäli ei noudata sääntöjä. Vilja katsoo, että sääntöjen tai seuraamuksen pitäisi olla tehokkaita, oikeasuhtaisia ja porrastettuja mukaan luettuna varhainen varoitus ja myöskin asteittain kasvavata, suurenevata sakota ja mukaan luettuna mahdollisuus valittaa tuomioistuimen nimityskysymyksistä. Sosialistiryhmän varjoesittelijä kannattaa voimakkaasti sitä, että direktiivi hyväksytään direktiivi, joka todellakin on sitova omalla tavallaan. Voin vain yksinkertaisesti todeta, että kun itse olen Jyriä valiokunnassa tämän asian esittelijä, tunnen suurta myötäkutuntoa niitä kommentteja kohtaan, jotka Vilja halusi mukaan tähän tekstiin. Suhtaudun er- niihin erittäin suopeasti. Kiitokset Filbenjon ja sen jälkeen vielä puheenvuoroja. Better answer, Mrs. Ajattelin, että vastaisin Corneliusenille, kun hän puhui minulle suoraan. Tämä onkin järkevämpi kehys, mikä tässä kaaviossa on. Olen ollut kovin huolissani siitä, että meillä ei ole ra- rakenteellisia ongelmia, jotka loisivat satunnaista syrjintää. Ja tämä on parempi lähestymistapa, kuten tiedätte, olen kiintiötä vastaan. Mielestäni se ei ole oikea tieteenpäin. eteenpäin. Muutama lyhyt kommentti kaaviosta. Ensinnäkin ei ole välttämättä lainsäädäntö, mitä jäsenvaltiossa vaaditaan. Voi olla myös muita toimia kuin lainsäädäntötoimia tai niihin liittyviä puutteita. Lainsäädäntöä ei välttämättä tarvita. Jos sanotaan, että jos onko tehty lainsäädäntöä jos ei ole tehty. Sen vuoksi rikkomusmenettely ei välttämättä ole asianmukainen. Lainsäädäntö voi olla ihan okei, okay, mutta, mutta se voi olla muualla, jos se tulppa, jonka vuoksi parannuksia ei saada aikaan. Voi olla, että ei saada koulutusta oikeille ihmisille oikeaan aikaan esimerkiksi. Eli asias, ongelma ei välttämättä ole lainsäädännössä. Sitten yritykset itsessään ne saattavat tehdä kaiken oikein, silti eivät saavuta 40 prosenttia. Kyllä voi olla sektorikohtainen ongelma. Saattaa olla tiettyjä sektoreja, kosmetiikka, jossa ei pystytä rekrytoimaan miehiä johtokuntiin. Eli tässä oikeassa alakulmassa voidaan pyöriä ikuisesti. Onko tämä nyt sitten Onko se sitten niin vakava ongelma, mutta joka tapauksessa täytyy hyväksyä se, että vaikka tekisi kaiken oikein, niin tulokset eivät välttämättä ole sitä, mitä haetaan. Äh, Kiitokset. Olisiko täällä komissiosta joku innokas ei tänne kannata tulla sanomaan, että parlamentin työ on ollut mainiota. Kiitokset. Olen pääosastosta. Ei meillä ole ei oikeastaan mitään sanottavaa tähän keskusteluun eikä tarkistuksiinkaan. Euh, niin, haluaisin sitten vielä antaa Cornelisenille puheenvuoron. Ah, start off with Mr. Aloitan ehkä Eera Banjanin erinomaisista kommenteista. Voin muuttaa tämän asian tähän taulukon, koska ei ole väliä, onko kyse lainsäädännöstä tai muista asioista, kunhan tavoitteisiin vain päästään, vaan tulosta vain syntyy. Te olette aivan oikeassa. Mikäli yritys hoitaa kaikki oikein, mutta siitä huolimatta se saattaa päätyä tähän oikeaan alakulmaan taulukossa, mutta ei tämä sinänsä ole ongelma, koska ei se koskaan silti sanktioita saa. Puhuin tästä asiasta jonkun muunkin kanssa ja annoin esimerkin yrityksestä, jonka ohjesäännössä saattaa lukea, että vain henkilö, jolla on tietty sukunimi, voi päästä johtokuntaan. Ja mikäli pelkästään miehet saavat tuon sukunimen, niin silloinhan miehet voivat hoitaa kaiken hyvin, mutta siitä huolimatta yksikään nainen ei koskaan pääse johtokuntaan. Tämä saattaa olla selitys, tai sitten saattaa olla jokin muu selitys, miksi tilanteet ei voida korjata. Joten jatkuvasti ollaan tässä samassa jumissa sitten. Mitä tulee näihin muihin huomioihin, jotka täällä esitette, Rova Esa ja ensinnäkin. Minä olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy pysyä kiinni realiteeteissa. Tämä on kaikkein suurin haaste, joka meillä parlamenttina on. Kuinka me voimme muuttaa direktiiviä niin, että siitä tulee selkeämpi, parempi, toimivampi jäsenvaltioiden ja yritysten kannalta kuinka voimme olla kunnianhimoisia, mutta kuitenkin, miten saimme sen samalla lyötyä lävitse neuvoston puolella. Ja meidän täytyy jatkuvasti pitää tämän osalta yhteyttä neuvostoon. Kyse on tietystikin lausunnosta, jonka annamme Juri ja FAM-valiokunnille, oikeudestaan sijoiden naisten oikeuksien valiokunnalle. Joten olemme tässä lausunnossamme ehkä hieman vapaampia toimimaan modaliteetit täytyy sitten tarkistaa kahdessa valiokunnassa. Olen Marian Harkinin kanssa samaa mieltä siitä, että monet asioista, jotka olisimme halunneet saada mukaan, mutta joita emme voineet saada mukaan, pitävät sisältää, sisään sellaisia asioita, kuten esimerkiksi toimet EUn toimielimissä. Tämä ei ole mahdollista oikeudellisesti katsottuna, mutta ehkä tämä voidaan mainita johdantosan kappaleessa niin, että lisätään uskottavuutta ulkomaailman silmissä sukupuolten tasapaino. Tästä olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Soveltamisala, kuten sanoin, on seikka, josta tullaan keskustelemaan lähinnä varjoesittelyiden kokouksessa. Ehdotaisin, että oikeudesta perustaa koskeva keskustelu pitäisi jättää vastuuvalikuntaan, koska juuri tietystikin on aivan erinomaisen sopiva paikka tällaista keskustelua varten, joten toivon, että täällä nyt ei liikaa työllisyysvalikunnassa vatvota tätä kysymystä. Jotkut muista seikoista tuotiin ensin ehkä liian myöhään varjoesittelyiden kokouksessa, mutta olen varma, että loppuun lopuksi niihin suhtaudutaan suopeasti äänestyksen yhteydessä. Merci. Kiitokset. No niin, tältä pohjalta me sitten käymme kompromissitarkistukset läpi 8. heinäkuuta ja äänestämme seuraavana päivänä 9. päivä ja naisasiainvaliokunta ja oikeusvaliokunta esittävät tästä asiasta kannan 16. ja 17. syyskuuta. No niin, nyt olemme tämän asian saaneet käsiteltyä esityslistalta. Ja euh, Ja sitten kohta 20. Siinä käsittelemme Lausunto luonnosta. Tamas Deutsch on sen laatinut IMKon pyynnöstä julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta. Ja Kosa kertoo tästä Deutschin sijaan. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, itse asiassa kollegani Deutsch on pahoillaan, koska hänen täytyy nyt juuri osallistua toiseen kokoukseen toisessa valiokunnassa. Ja minä muutamissa kohdissa nyt sitten esittelen teille hänen tekstiinsä tärkeimmät kohdat ja ensiksi lähtisin liikkeelle tärkeimmistä asioista Deutschin ajatuksissa. Eli tärkeää on tarjota samat oikeudet kaikille. Ja nämä verkkosivustot ovat oikein olennaisia. Ja Deutschin mielestä tärkeintä on juuri tuo saavutettavuus. Ja tästä syystä jäsenvaltioiden joiden, joilla on nyt aika lailla eriävää lainsäädäntöä, täytyisi yhtenäistää lainsäädäntöään. Ja kun ajattelemme nyt saavutettavuutta, niin se tarkoittaa myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta vammaisten näkökulmasta ja myös sosiaalista, äh, sosiaalisesta näkökulmasta. Ja meidän velvoitteemme on juuri tähän pystyä puuttumaan. Emme saa unohtaa sitä, että tämä nämäkin markkinat ovat valtavat taloudellisesta näkökulmasta katsottuna ja siksi tässä on kyse kahdesta miljardista eurosta verkkosivustoihin pääsyssä, joten kyse on olennais, olennaisesta asiasta. Lainsäädännön täytyy toimia selkeästi ja yhtenäisesti. Esittelijä on vakuuttunut siitä, että jos säännökset ovat, lainsäädäntö on selkeä, niin kaikki käyttäjät aktiivisesti toimivat tämän saavutettavuuden puolesta ja kaikki toimii sitten talouden hyväksi. Deutsch on tehnyt tähän lukuisia tarkistuksia henkilötietojen suojan takaamiseksi ja myös turvallisen tiedonvälityksen takaamiseksi on olennaista myös syventää vielä lisäksi lisää tätä aspektia ja myös poistaa kaikki saavutettavuuden tiellä olevat esteet Ja siitä syystä tarvitsemme asiantuntijoita, jotka sitten poistaisivat näitä esteitä ja täytyy myös kiinnittää huomiota yrityksiin, erityisesti pk-yrityksiin, jotta niitä ei sitten liikaa taakoitettaisi tällä alalla. Kiitokset puheenjohtaja. Ja Harkin, olkaa hyvä. Eh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ennen kaikkea esittelijälle. Luin tarkistukset läpi ja mielestäni voin olla samaa mieltä useampien kanssa. Ainoa, jossa minulla saattaisi olla vähän hikka, on 11 tarkistus, jossa mainitaan, että verkkosivustojen toimintarajoitteisten ja vammaisten osalta ja hän on lisännyt sekä ikäihmisten parissa. Pieni ongelma tässä, koska se ei ole mikään homogeeniryhmä. Joillakin on toimintarajoitteita, joillakin ei. Mä pieni juttu. Puhun esittelijän kanssa siitä. Muutama kommentti sitten itse lausunnosta itseltäni. Liitteessä luetellut julkisen sektorin elimet ehkäpä luetteloa pitäisi laajentaa. Esimerkiksi kympissä puhutaan yliopistoista, korkean koulutuksen opistoista. Pitäisi olla koulutuksen kaikki tasot. Yksi kohdassa viitataan tuloveroon, mutta on paljon muitakin veroja, joita kansalaiset maksavat, omaisuusveroa, vesimaksu ja niin edelleen ja myöskin ilmoitusarviosta pitäisi olla muistakin kuin tuloverosta. No, joka tapauksessa toinen kommentti oli se, että eh, valmistelijakin tämän mainitsi, lisäisin sen parin kohtaan, että voidaan varmistaa, että kaikki relevantit sidosryhmät ovat mukana. Esimerkiksi kun varmistetaan se, että noudatetaan saatavuussääntöjä. Olisin samaa mieltä neuvontavasta komiteasta artiklasta yhdeksässä. Yksi kysymyksistäni on samanlainen kuin kysymys, jonka otin esille edellisen lausunnon yhteydessä, jossa puhuttiin sukupuolijakaumasta ja tasapainosta EU-toimielimissä. Jos nyt sitten kaikki julkisen sektorin verkkosivustot halutaan saada saataville, niin kysymykseni on se, että miksi emme tarkastele EU-toimielinten virallisia verkkosivustoja, eikä pitäisi olla samanlaiset vaatimukset siellä. Ja todellakin olen sitä mieltä, että sitä pitäisi ainakin keskustella Onko se meidän valiokuntamme toimivallassa, sitä ei tiedä. Tässäkin olen samaa mieltä valmistelijan kanssa siitä, että erityisesti artikla 3.1, että vammaiset otetaan huomioon. Henkilötietojen suoja, sitten synergia lippulevaloitteisiin, esteiden poistaminen. Olen samaa mieltä kaikista ja varmasti yhteistyön puitteissa saamme aikaan erittäin hyvän lausunnon. Kiitos. Kiitokset ja Serkas, olkaa hyvä. Niin, kiitokset. esittelijä on Kinga Köns ja hän valmistelee tarkistuksia täydentääkseen tätä tekstiä. Tämä on aika ongelmaton kuitenkin. Uskomme kuitenkin, että sitä voidaan pikkuisen vielä parantaa. Ensiksi Korostaisin sitä, että tämä on olennainen asia myös syrjinnän torjunnassa. Tiedämme, että eri toimintarajoiteisten ja vammaisten oikeus vastaavaan tasoiseen palveluun kuin kaikilla muillakin. Tämä koskee toki myös ikääntyviä, myös maaseutualueilla eläviä, kaukaisilla alueilla eläviä ihmisiä, joissa voi olla hankala käyttää näitä verkkosivustoja. Joka tapauksessa tämä on uusi ilmiö yhteiskunnassamme, eikä se saa jäädä pelkästään parhaimmilla paikoilla elävien oikeudeksi. Tässä kokonaisuudessaan asia on esitetty jo oikein hyvin, vähän samalla tavalla kuin jo kuulimme. Tässä puhutaan julkisesta hallinnosta pääosin. No, julkisen hallinnon tietysti täytyy toimia yhtenäisesti kaikkialla unionissa ja palvella samalla tavalla kaikkia edustajia. Ja tässä on tietysti hyvä kirjoittaa näitä kauniita sanoja, mutta täytäntöönpano olisi kaikista olennaisinta, koska tässä voidaan kirjoittaa rivitolkulla, mutta silti ei valvota asiaa sen enempää. Eli tässä täytyy kiinnittää huomiota juuri edunsaajiin ja näiden välineiden verkkosivustojen loppukäyttäjiin, että toimitaan heidän etunsa mukaisesti eikä hallinnon edun mukaisesti. Sitten artiklat 4 ja 5 niihin täytyisi merkitä tarkat aikataulut, jottei tämä ainoastaan vaan jää odottamaan jotain kaunista tulevaa, vaan todella toimisi tiettyyn päivään mennessä. Kiitokset. Kiitokset tästä. Oliko täällä komissiosta Lefner paikalla kenties? Ai, olkaapa hyvä. So you have a few comments. Uh... Teillä olisi siis jotakin kommentteja. Ensinnäkin tarkistus 10, joka liittyy osapuolten osallistumiseen tähän komiteaan, joka päättää täytäntöönpanon säännöksistä ja raportoinnista ja valvonnasta. Ongelma on se, että osapuolet eivät voi osallistua näihin komiteoiden työhön, koska täytäntöönpanon säännökset ja komiteologien menettely ovat sellaisia, että komissio saattaa kuulla osapuolia. Ja näin aiomme tehdäkin, mutta sidosryhmät eivät voi osallistua komiteoiden työhön, koska komiteat ovat jäsenvaltioiden komission välisiä komiteoita. Kuten sanoin, kun tulemme kyllä kuulemaan sidosryhmiä, mukaan luettuna vammaisia ja muita alan edustajia. Toinen seikka, sidosryhmät voidaan ottaa mukaan valvontamekanismiin, joka varmistaa sen, että sääntöjä noudatetaan. ja voit olla tässä mukana. Näin, on päätetty, näin voidaan tä- tä- päättää täytäntöpanosäädöksen, mutta eivät ole silti mukana komiteossa. Sitten tarkistus 15. Yleisölle tiedottaminen ja palvelut, jotka on mainittu liitteessä. Käsitämme, että tämä käytännössä tarkoittaa miltei kaikkia julkisen sektorin elimiä, koska suurin osa niistä antaa tietoa suurelle yleisölle IMKOn valiokunnan lausuntoluonnoksessa viitattiin mu- muun muassa EUn toimielinten velvollisuuteen varmistaa se, että verkkosivut ovat helposti saavutettavissa. Tähän, tätä varten olemassa mekanismeja, joiden avulla Euroopan instituutioiden verkkosivut ovat saavutettavissa, mikäli on se direktiivi. Kyllä se, so, kyllä se pätee myöskin unionin toimielimiin. Direktiivi ei voi suoraan puuttua tuohon tarpeeseen. Me tulemme tietenkin odottamaan tai toimimme itse esimerkkinä muille varmistamaan sen, että meidän verkkosivumme ovat helposti käytettäviä. Hallo. Kiitokset ja annan vielä esittelijälle varjoesittelijä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitokset hyvät kollegat näistä ajatuksistanne. Varmasti välitän kaikki esittämänne Deutschille, joka vastaa asian käsittelystä. Yksi huomio vain minun puolestani. Kyse ei ole siitä, että olemme puolesta tai vastaan. Tämä kysymys on oikein olennainen. Vuonna 2010 komissio on esitellyt strategiansa, vammaistrategiansa 2015 vuoteksi ja on myös sitten ryhdytty tällaiseen konsultointimenettelyyn, julkiseen konsultointiin verkon kautta tästä strategiasta toimintarajoitteisille. Hyvin vähän on esitetty mitään kommentteja verkkojen, verkon kautta, sillä kysyiset henkilöt, vammaiset henkilöt eivät ole päässeet näille verkkosivuille, eivätkä voineet edes esittää mitään näkemyksiään. Joten tähänkin pitäisi löytää ratkaisu. Kiitokset. Todellakin kyllä. Kiitos esittelijä. Tarkistusten jättöaika toinen päivä heinäkuuta, käsittelemme 5. syyskuuta näitä asioita. 25. syyskuuta kompromissit ja 26. syyskuuta äänestys ja IMKO puhuu tästä 27. ja 8. lokakuuta. No niin, sitten Sippel on seuraava esittelijä. Kinga Könz on äänestämässä edelleenkin live-valiokunnassa ja ehdotan siksi, että me käännämme nyt toisinpäin kohdat 21 ja 2 esityslistalla. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt käsittelemmekin sitten Skasiris Devskan tekstiä siinä voimme käsitellä 331 tarkistusta, jotka on esitetty tähän valiokuntamenetteiseen lähtöiseen mietintöön nuorisotyöttömyyden torjunnasta. Olkaapa hyvä. E, Kiitos, puheenjohtaja. Kuten kerroittu, niin oma aloitemietintööni on esitetty 331 tarkistusta. Haluaisin kiittää sydämellisesti kaikkia jäseniä näin suuresta mielenkiinnosta ja panoksesta tämän mietinnön lopulliseen muotoon. Mutta minulle tämä suuri lukumäärä tarkistuksissa osoittaa ja kertoo siitä, että kaikki kaikkien sydäntä lähellä on nuorisotyöttömyys ja siihen liittyvät ongelmat. Ja me kaikki tietysti haluamme tässä salissa ratkaista ongelman. Suurin osa tarkistuksista ovat sellaisia, jotka voin hyväksyä. Jos sopii, niin en puhu niistä kaikista erikseen, koska muuten kokous päättyisi ensi viikolla. Haluaisin kuitenkin käsitellä niitä tarkistuksia, joista minulla on epäryksiä. Se, mitä halusin painottaa, on se, että minulle on tärkeää se, että tässä mietinnössä kiinnitettäisiin huomiota siihen, että nuorten vaikea tilanne ei liity pelkästään nykytalouskriisiin. Kriisi kyllä eskaloi tilannetta, mutta emme voi unohtaa sitä, että kyseessä on myös rakenteellinen ongelma – nyt on hyvä hetki ryhtyä keskusteluun siitä, että yritykset täytyy ottaa paremmin mukaan. Myöskin, että koulutusreformi on tärkeä, niin että voidaan poistaa ongelma siitä, että ei ole tarpeeksi harjoittelupaikkoja, jossa nuoret ihmiset voisivat saada tarpeellista kokemusta jo siinä vaiheessa, kun ovat suorittamassa koulutusta Tarkistukset, joista minulla on varaumia, ovat ne, joissa kehotetaan Euroopan unionin toimielimiä takaamaan nuorille ihmisille esimerkiksi palkkatyötä säädöllisellä tasolla. Minun mielestäni ei ole mahdollista, että Euroopan parlamentti voisi taata jotain tällaista tilanteessa, jos julkinen mielipide odottaa kantaa meiltä tähän asiaan, niin meidän täytyy tehdä sellaisia lausuntoja, jotka ovat perusteltavissa, eivätkä katteettomia. Tietysti täytyy ottaa huomioon negatiiviset vaikutukset nuorten muuttoliikkeessä, että ihmisiä siirtyy maista, joissa on korkea työttömyys, joka voi sitten heikentää näitä maita ja vaikuttaa niiden taloudelliseen elvymiseen. Muuttoliike voi olla kuitenkin hyvä ratkaisu myös niille, jotka voivat lähteä maasta, jos alkuperämaissaan ei ole realista, realistista tai lähiajassa luoda työpaikkoja, saada työpaikkaa, jotta nuorten työttömien koko potentiaali voitaisiin ottaa käyttöön. Emme voi myöskään luo, luvata ja vakuuttaa nuorille ihmisille, että säännöllisesti kävisi niin, tai että aina kävisi niin, että harjoittelupaikka muuttuu työpaikaksi. Ei ole sellaista oikeudellista suojamuotoa, jonka myötä voisimme taata nuorille ihmisille tämän ja myöskin väärinkäytöksiä voi tulla Eikä voi olla niin, että jokaista harjoittelupaikkaa täytyisi muuttua pysyväksi työpaikaksi. Niin voimme kuitenkin verrata siihen, että harjoittelupaikat olisivat korkealaatuisia, jotta nuoret ihmiset saisivat todellista käytännön tietoa, joka sitten parantaa heidän houkuttelevuuttaan työmarkkinoille. Ja voimme kehottaa työnantajia siihen, että he loisivat harjoittelupaikkoja reaalisen tarpeen mukaan ja että pidettäisiin tätä investointina potentiaaliseen työntekijään. Järjestelmien harmonisointi sosiaaliturvassa ja eläkejärjestelmissä, joiden on määrä auttaa liikkuvuutta työntekijöiden keskuudessa niin, että helpotetaan oikeuksien siirtoa myöskin nuorten ihmisen keskuudessa tässä mielessä ei haluta yleisellä tasolla laajentaa sosiaalisia oikeuksia. Euroopan parlamentin täytyy taata myös yleinen maksuton koulutus kaikissa jäsenvaltioissa. Jos kehotetaan jäsenvaltioita siihen, että he ajat, ne ajattelisivat budjettisäästöjä ja leikkauksia, ei ole mielestäni tällainen vaatimus realistinen. Nämä ovat ne ongelmallisimmat kohdat. Haluaisin kertoa, että minulla oli jo ilo tavata varjoesittelijät. Tämän mietinnön osalta pidettiin ensimmäiset kokoukset. Keskustelimme jo ensimmäisistä kompromisseista. Ensi viikolla on seuraava kokous jo. Ja toivon, että kun näitä kompromisseja laadimme, niin kaikille meillä olisi tärkeää se, että että mietinnön teksti olisi liian pitkä, että se olisi hyvin luettava ja että mietintö antaisi jotain kaikille intressiryhmille ja uskon syvästi, että pystymme löytämään yhteisymmärryksen yli puolueryhmien rajojen. Merci. Kiitokset. Ja Regnes, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Johannalle siitä tavasta, jolla on toistaiseksi tähän saakka tehnyt erinomaista yhteistyötä meidän kanssamme. Meillä oli jo varjoesittelyiden kokous ja oikeastaan se sujui oikein hyvin. Tietystikään kaikkia ristiriitaisia seikkoja ei saatu työstettyä loppuun saakka. Ennen kuin menen yksittäisiin tarkistuksiin ja kommentoin niitä, voin hieman ryhmitellä näitä tarkistuksia ja kertoa, mistä kenkä puristaa vielä. Siten kuitenkin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että edellisellä kerralla täysistunnossa hyväksyttiin päätöslauselma, joka teki selväksi erään asian. Sen, että nuorisotyöttömyys on asia, jota voidaan vastaamaan taistella pelkästään makrotaloudellisissa kehyksissä. Juuri makrotaloudelliset puiteedellytykset, että ovat tässä väärämmässä asemassa. Tietysti rakenteellisia ongelmia on olemassa, ja täytyy ottaa huomioon, mutta talouskriisin yhteydessä täytyy pohtia, mitkä ovat työttömyyden taustalla. Nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun tässä tietysti ollaan. Itse tulen maasta, jossa kriisin synnyttyä, sen jälkeen kun 2008 kriisi syttyi, aktiivisen työmarkkinapolitiikkaan käytetyt varata ja nuorisotyöttömyyttä varten annetut rahat on kaksinkertaista. Tämä ei ole näkynyt käytännössä. Tai tämä nä- tulokset näkyvät käytännössä. Nuorten työttömyyden torjunta ei pelkästään rahareikä, vaan pikemminkin se on investointi tulevaisuuteen. Ja toivon, että Euroopan tasolla erityisestikin tämä muistettaisiin, niin kuin jäsenvaltioissakin. Sitten tarkistuksista. Ryhmittelen näitä hieman. Jotkut ovat hienoja, jotkut vähemmän hienoja. Ja tietystikin meidän täytyy vielä pyrkiä yhteisymmärrykseen. Tarkistukset, jotka liittyvät toimijoihin, kuten yrityksiin ja yritysten vastuuseen nuorten suhteen, jotta nuoret saisivat kunnollisen koulutuksen, koulutuslaitokset, nuorisojärjestöt ja viranomaisten rooli alueellisella paikallisella ja kansallisella tasolla ja työmarkkinoissa puolten rooli tässä suhteessa on mahdollisuutta luoda yhteistä näkemystä niin, että voidaan määritellä kaikkien toimijoiden vastuu. Koska ei ole hyvä, että mikäli sanotaan ensin, että valtio ja EU jompikumpi on vastuussa, vaan paremmin tämä hoituu, mikäli kaikki teet yhteistyötä ja kukin on tietoinen omasta vastuustaan. Nähdäkseni ne tarkistukset, että, niin kuin aluksi jo totesin, jotka peräkuluttavat määrärahoja 21 miljoonaa euroa, jonka ILO on halunnut tähän vaikuttaa kohtuulliselta summalta. Ja tämä ILON luku, kansallisen työjärjestön luku, on se, joka voitaisiin ottaa aina esiin. Ja ne tarkistukset, jotka peräänkuuluttavat sitä, että on tällainen rinnakkainen koulutus, koulutus ja käytännön kokemus rinta rinnan. Tämä olisi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä hyvä ratkaisu. Nyt tietystikin tarvitaan löytämästi toimia, mutta kenties tämä olisi kaikkein paras toimi pidemmällä aikavälillä. Tietysti parhaiden käytänteiden, parhaiden käytänteiden vaihtaminen myös kirjoitetaan järkevää, jota tavoitteeseen voidaan päästä. Lopuksi, niin kuin onksi totesin, totesin työmarkkinaosapuolten rooli on merkittävä. Kyse ei pelkästään ole siitä, että pitäisi kutsua kahvipöydän ääreen ministerit ja muut keskustelemaan ratkaisusta, vaan pikemminkin kaikkien pitää olla puhaltamassa yhteen hiileen, että tavoitteeseen päästään. Sitten ne tarkistukset, jotka henkilökohtaisesti näin selväsentia ei, ne eivät ole niin osuvia. Tämä epäkohta, se, että kysyntä ja tarjonta ja pätevyys eivät vastaa. Tietysti tämä osittain pitää paikkaansa, mutta että se pitäisi nyt syytellä ketään syyttävällä sormella, vaan pikemminkin muistuttaa myöskin yrityksiä niiden omasta vastuusta, mutta tässäkään ei pidä mennä liian pitkälle. Sitten liikkuvuusongelma, brain drain, aivovuoto. Tässäkään ei pidä mennä liian pitkälle, liioitella sitä. Ja sitten nämä näennäisesti itsenäiset ammatinharjoittajat. Tietystikin tämä on sinänsä hyvin hyvä asia, tämä on kunnossa, mutta pikemminkin voitaisiin puhua myöskin työssäkäyvistä köyhistä. Meillä on hyvin paljon vielä työtä edessämme, mutta katson, että työ, jota teemme varjoesittelijän kanssa, on toiminut suhteellisen rakentavasti, rakentavassa hengessä olen optimistinen myöskin ensi viikon tapaamisen suhteen. Kiitos. Öö, ja vielä pari puheenvuoroa Romeva Rueda. Kiitokset niin, kun viime viikolla kokoustettiin varjoesittelijöiden kanssa, niin emme onnistuneet en ole onnistunut sinne osallistumaan. Strasbourgin viikolla on niin paljon erilaista työtä. Ja olen pahoillani, etten voinut silloin osallistua tuohon kokoukseen. Kokouksessa hyväksyttiin tärkeitä asioita, ja, mutta sitten myös muita asioita, joista vielä voimme käydä keskustelua joka tapauksessa. Olennaista on muistaa tässä yhteydessä tuo yleinen puitteisto. Regner siihen jo viittasikin, se miten meidän täytyy linkittää keskustelu makrotaloudellisiin välineisiin. Ei meidän tule unohtaa perusperiaatteita, sillä emme me puhu mistään paternalistisesta näkökulmasta, vaan paljon laajemmasta tarpeesta, eli nuorten emansipoitumisesta ja mahdollisuuksista itsenäistymiseen ja myös saamisesta mukaan työmarkkinoille ja myös kehittää heidän henkilökohtaista mm, elämäänsä. Eli tämä ongelman kuvaileminen saavuttaa tukeni kylläkin voidaan esittää vähän konkreettisempaakin niihin toki, mutta yleisluontoisesti tämä on hyvin esitetty ja esitän tässä nyt muutamia kommentteja vielä tarkemmin konkreettisesti näistä olennaisimmista asioista. Tässä on kaksi tarkistusta, jotka minun ryhmäni haluaisi todellakin otettavan huomioon. Ne liittyvät rakenteellisesti tähän tekstiin ensiksi esimerkiksi tuo turvalauseke siitä, että ne, in, ne investoinnit, joita tehdään nuorten pääsylle työmarkkinoille, laskettaisiin pois näistä mm, muista rahoitukseen liittyvistä neuvotteluista, varsinkin kun kyse on sellaisesta välineestä, jota meidän täytyy yhdessä käyttää Euroopan tasolla. Joten näissä neuvotteluissa täytyisi päästä yhteisymmärrykseen sellaisista välineistä ja myös tuon alijäämän laskemisesta. Ne, ne näiden välineiden, jotka liittyvät nuorisotyöllisyyteen, pitäisi jäädä näiden laskujen ulkopuolelle turvalausekkeen nimissä. Tämä olennainen asia pitäisi ottaa huomioon ja sitten vielä kiinnittäisin korostu, korostutetusti huomiota juuri näihin laskemisperusteisiin. Ja toiseksi vielä tärkeä asia on tuo hätäapu, nopea apu niille maille, joissa on yli 25 prosenttia nuorista työttömänä, jotta nämä maat voivat ryhtyä toimimaan nopeasti vuoden sisällä tarjota, tarjotakseen työllisyyttä vähintään 10 prosentille näistä nuorista. Tietysti nyt neuvostossa käydään neuvotteluja asiasta. Joidenkin jäsenvaltioiden mielestä tämä on juuri se olennaisin asia, mutta se täytyy mainita meidän tekstissämme ja parlamentin kantaa siinä mielessä pitää korostetusti esillä. Sitten vielä kiinnittäisin huomiotanne yhdessä Regnedin kanssa seuraaviin huolestusta hivenen aiheuttaviin asioihin. Eli tuohon hämmennykseen työmarkkinoiden ja nuorten elinkelpoisuuden säilyttämisen välillä. Meidän täytyy suhtautua tähän ehkä hivenen varovaisesti, luommeko tällaisia linkkejä, sillä Tässä saatetaan vähän esittää vaaroja, vaarallisiakin näkemyksiä, jos me emme pysty tarjoamaan mahdollisuuksia nuorille ja sitten erityisesti mm, kiinnitämme liikaa huomiota yritysten verohelpotuksiin. On monia keinoja, joiden kautta voimme auttaa, auttaa nuoria, ei, nuoria. Emme välttämättä tarvitse parhaimpana keinona joka asiassa juuri näitä yritysten verohelpotuksia e, e, se ei ole helppo asia tietenkään. Ja sitten taas nuo roskasopimukset, roskatyösopimukset, jotka eivät taakaa juuri mitään nuorille. Eli täytyy puhua aina laadukkaasta työsopimuksesta ja työn tekemisestä. E, meillä aina voi olla käytössä kaikkia niitä välineitä, joita olisimme halunneet, mutta me emme halua missään tapauksessa unohtaa työn laatua. Se on oikein olennainen asia. Ja myös tietysti myös tuon työmarkkinoiden jatkuvan heikentymisen ja, ja lyhenty, työsuhteiden lyhentymisen ja epämääräisyyden eteen täytyy tehdä työtä, koska nuoret joutuvat erityisesti siitä kärsimään. Eli tässä täytyy käydä vuoropuhelua tietysti esittelijän kanssa, mutta myös varjoesittelijöiden kanssa. Varmasti pääsemme sitten lopulta erinomaiseen ja hyvinkin kannatettavaan lopputulokseen. Kiitokset. Kiitokset tästä. Ja vielä tässä Nadia Hirsch, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Omasta puolestani kiitokset esittelijälle. Ensimmäinen keskustelu Strasbourgissa oli kovin rakentava mielestäni ja siellä aika nopeasti saatiin alkuja aikaan kompromisseille. Sydämelliset kiitokset ja olen luottavainen, että tämän teeman käsittely näin jatkuu. Se, mitä täällä on puhuttu, sitä voin tukea täysin, että nuorisotyöttömyys vaatii sekä pitkän että lyhyen aikavälin toimia. Molempia täytyy matkaan saattaa. Lyhytaikaiset, niillä on viestivaikutus, ne ovat merkki, mutta tietysti tärkeitä ovat myös rahat, joita voidaan EU-tasolla käyttää. Joitakin toimia voidaan paikan päällä rahoittaa ja vaikuttaa rakenteisiin, mutta täytyy olla rehellisiä, ja sekin jo sanottiin. On myös rakenteellisia ehtoja, jotka vaikuttavat nuorisotyöttömyyteen ja sen pienenemiseen. Jos pitkällä aikavälillä halutaan hoitaa asiaa johdonmukaisesti, niin täytyy ryhtyä myös yksittäisissä maissa rakennemuutoksiin. Se on varmasti yksi tärkeä kohta. Tämä rinnakkaiskorotusjärjestelmä on oikein hyvä, hyvä muoto sille. Niin kuin niitä ja Saksassa on koettu, mutta ei se nyt tietysti ole toteutettavissa yksi yhteen muissa maissa. Sen vuoksi täytyy löytää tavat, että miten ne sopeutetaan kunkin jäsenvaltion realiteetteihin. Tärkeää on myös se mielestäni, että Täytyy ottaa huomioon myös syyt työttömyydelle. Toisaalta meillä on nuorisia ihmisiä, jotka ovat joutuneet ulos koulutusjärjestelmästä koulupudokkaita. Heitä täytyy kohdella ihan eri toimenpiteillä kuin se, ne, joilla on korkeakoulutus ja tarvitsevat sitten vielä korkeakoulutettuina muutaman toimenpiteen päästäkseen työmarkkinoille. Tässä täytyy tehdä ero ja myös jäsenvaltiossa tehdä, täytyy tehdä tätä eroa, että mikä on kunkin yksilökohtainen tilanne. Ehkäpä näitä täytyy sitten laatia näitä ohjelmia ei pelkästään kansallisella tasolla, vaan myös alueellisella tasolla. Kun aina puhutaan, että on eurooppalainen ohjelma, niin kuin tietysvälineissäkin sanotaan, niin no, tarkistusten osalta ollaan kuitenkin oltu tässä pidättäytyväisiä. Meiltä on sitten tullut tarkistuksia liikkuvuudesta, että kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Minä en tätä niin negatiivisena, että aina puhutaan siitä, että hyvät ihmiset lähtevät pois, niin sanotusti. Jos nämä hyvät ihmiset eivät saa kulle sillä hetkellä työpaikkaa, niin sitten on ihan ok, jos nämä ihmiset lähtevät tietyksi aikaa toiseen jäsenvaltioon. Ja sitten joku tulevat osittain takaisin, ehkäpä osa tietysti jää sinne avioliiton vuoksi tai jotain tällaista, mutta kyllä sitä suuri osa varmasti palaakin ja tuo takaisin verkostoitumista ja taitoja ja sitten siellä paikan päällä talous voi sitä myötä kehittyä paremmin ja tulee taas työpaikkoja. Eli haluaisin varoittaa siitä, että sanotaan, että nyt kukaan saa lähteä minnekään muualle, koska sitten hyvät päät menetetään, niin sanotusti me olemme yhteisillä eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Voisi olla jopa mahdollisuus, että tästä huonosta tilanteesta voidaan mennä eteenpäin ja lähteä aidosti eurooppalaisille työmarkkinoille Eli ei silloin aina pidä puhua siitä, että ei kenenkään pitäisi lähteä jäsenmaastaan, kun, että siellä sitten puuttuu ihmisiä. Eli täytyy nähdä myös liikkuvuutta. Siinä mielessä tukisimme näitä tarkistuksia, jotka tähän suuntaan menevät, niitä tuemme ja myöskin muita vaihtoehtoja, kuten itsenäinen yrittäminen on mielestäni itsenäinen ammattiyrittäminen, siis asia täytyy valmistella hyvin. Se ei ole mikään selvyys. Eikä sen pidäkään olla, että, että puolen vuoden jälkeen tulisi pankrotti, mutta että herätetään tätä henkeä, että nuorilla ihmisillä on hyviä ideoita internetin alalla esimerkiksi ja näillä aloilla on paljon ideoita ja tässä täytyisi saada matkaan saatetuksia asioita ja motivoida ihmisiä siihen. Sitten vajeen laskeminen. Tietysti voidaan sanoa, että nuorisotyöttömyyden osalta, että pitäisikö ne ottaa vajalaskennasta pois, nuorisotyöttömyystoimet. Se on, kun puhutaan nuorisotyöttömyyden torjunnasta, onko sitten myös toimia, jotka ovat olla tehokkaita? Eli pitää olla varovaisia, kun sanotaan, että kaikki, mitä tällä alalla tehdään, että se voitaisiin vähentää tai olla laskematta. Sitten voi tulla esiin myös väärinkäytöksiä sen valtioissa, että sitten kaikki julistetaan nuorisotyöttömyyden torjunnaksi. Ei sekään ole tämän asian tarkoitus, vaan että rahat, jotka käytetään, niillä täytyy olla myös tehoa. Eli monia taristuksia, joista löydämme varmaan kompromissitarkistuksia ja olen kovin luottavainen, että saadaan aikaan oikein hyvä mietintö. Kiitos. Merci, Philippe Boulon. Kiitokset. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Boulon, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin kiitoksia esittelijälle. Hän on käsitellyt asiaa hyvin. Asia on oikein tärkeä ja kiireinen. Ja se, mitä olemme nyt saaneet jo kuulla, ja myös Regnerkin on saanut, sanonut tässä kattaa aika pitkälti sen, mitä nyt on voitu tehdä. Kaikkea täytyy kyllä ö, yrittää, koska tämä on ihan katastrofi nuorille. Eli Heille täytyy tarjota vähän jonkunlaista eurooppalaista tulevaisuutta myöskin, joten en nyt tässä ryhdy toistamaan kaikkea sitä, mitä täällä on jo kuultu, mutta ainoastaan kiinnittäisin huomiota seuraaviin muutamiin kohtiin, jotka käyvät läpi niistä tarki- ilmi niistä tarkistuksista, joita olemme tehneet. Erityisesti meidän täytyy yksinkertaistaa hallinnollista menettelyä mahdollisimman paljon työtä etsivien nuorten kannalta ja myös käyttää näitä yksi yhden pisteen toimi asianhoitopisteitä. Ja sitten täytyy olla varmoja siitä, että nämä eivät tarjoa pelkästään tiettyjä paikkoja, vaan myös ottavat huomioon sosiaalisen ja lääketieteellisen huom- tilan huomioon näillä näiden nuorten kohdalta, joiden on vaikea päästä työelämään auttaa heitä siis ajokortin hankkimisessa esimerkiksi tai sitten terveyden parantamisessa ja näin sitten nuoret voisivat paremmin saada koulutuksen tai työpaikan ja myös koulutuksesta täytyy puhua ja myös tukea näitä kaikkia toimia taloudellisesti jäsenvaltioissa lisänä, muiden työllisyyskeinojen lisänä jotka ovat tietysti vain tuo luettelo eri työllisyysmahdollisuuksista nuorille. Ja vielä haluaisin huomauttaa siitä, että meidän täytyy tarjota mahdollisuuksia paljon nuorille palkallisessa harjoittelussa tai vapaaehtoistyössä ja niin poispäin. Ja taata se, että nämä ajat pidetään as- äh, ammatti kokemuksen hankkimisena, eikä aliarvioida tätä työtä kun heillä ei ole ollut jotakin työsopimusta, määräaikaista sopimusta tai pitkäaikaista työsopimusta. Eli myös nämä lyhyet harjoitteluajat pitäisi ottaa huomioon, koska ne ovat tärkeitä nuorille päästäkseen tähän markkinoille pääsyyn sitten. Ja vielä nämä oppivelvollisuusharjoittelut, oppisopimusharjoittelut ja niin poispäin yrityksissä tätä täytyy myös kehittää mikrorahoituksen kautta yrityksille. Tässä puhuttiinkin jo tuosta mikrorahoitusohjelmasta. Ei välttämättä pelkästään yrityksille, mutta myös yksittäisille ihmisille, jos nuoret haluavat perustaa oman yrityksen. Nämä asiat ovat pitkälti tuntemattomia, ainakin minun maassani. Tämä on aika hämärän peitossa. Ja vielä haluaisin huomauttaa, että nuo 6 miljardia euroa seuraaville seitsemälle vuodelle – näyttää kyllä vähän naurettavalta, ottaen huomioon, minkälainen haaste meillä on edessämme nuorten työllisyysmahdollisuuksien kehittämisessä. Ja vielä lopuksi tuo kouluympäristö, johon meidän täytyy myös päästä, jotta koulu keskeyttäminen saataisiin estettyä. Minun käsitykseni mukaan tietyt rakenteet kansallisessa koulujärjestelmässä johtavat siihen, että me emme vastaa todelliseen tarpeeseen, ammattimaailman tarpeeseen, emmekä myöskään suuntaa nuoria oikein, eli lapset, nuoret jättävät koulun kesken, eivätkä, eikä heitä sitten ohjata työllisyyden piiriin, joita, työmahdollisuuksien piiriin, joita olisi paikallistasolla. Monta kertaa myös vanhemmilla on vaikeuksia, eikä näillä lapsilla sitten ja nuorilla ole sosiaalisia eikä taloudellisia mahdollisuuksia mahdollisuuksia myöskään liikkua paikasta toiseen ja he tarvitsisivat kiireellisesti työpaikan ja koulutusta, mutta myös lisäksi kaiken tämän heidän perheensä ja asuinpaikkansa lähimaastossa. Eli meidän täytyy todellakin nyt päästä tuonne kouluympäristöön ja parantaa ammattielämän ja koulun välistä linkkiä, jotta nuoret sitten ja koulut ja ympäristöt tietäisivät parhaiten, mitä tarpeita tuossa paikallistasolla lähellä on ja näin pystyttäisiin sitten tarjota, tarjoamaan nuorille työmahdollisuuksia ja, ja estämään koulun keskeyttäminen. Kiitokset. Kiitokset. Ja nyt antaisin vielä puheenvuoron esittelijälle. Tosin varmaankin jo tämä kävi ilmi esittelyssänne, mutta kun päätimme tästä valiokuntalähtöisestä tekstistä, mietinnöstä ja päätimme sitä käsitellä, niin meillä on nyt uusia aloitteita nuorten työllisyyttä edistämään useitakin. Me olemme tässä tilanteessa, että nuorten maisema on vain aina vain huonontunut. Meillä on myös Andorin tiedonanto komissiosta. Se hyväksyttiin aamulla komissiossa ja siinä puhutaan juuri nuorten työllisyyskysymyksestä ja siinä otetaan oikeastaan kerätään yhteen kaikki ne aloitteet, joita tällä aluealalla jo on saatu aikaiseksi. Ja me olemme ikään kuin samassa tilanteessa nyt kuin kesäkuun neuvoston kokous. Eli meidän täytyy tietysti poliittisessa päätöksenteossa kiinnittää tähän erityistä huomiota. Ja teidän tekstinne tosiaan puhuu hyvin laaja-alaisesta aiheesta jotta se toisi todellista lisäarvoa tähän poliittiseen keskusteluun. Tähänhän on kyllä tehty yli 300 tarkistusta, niin siihen menee aikaa, mutta meidän täytyy onnistua kohdentamaan tästä kolme neljä pääviestiä, jos mahdollista on päätöslauselmiksi. Ja siitä sitten todella voisimme luoda lisäarvoa poliittiseen keskusteluun. Ja vielä lopuksi me tässä jo kuulimmekin tuosta palkkauksesta. Nyt jos olen seurannut OECDtä ja sen esittämiä eroja ja palkkakysymys on otettu moneen meidän tekstiimme jo vuoden ajan ja myös hallitusten väliset, äh, ähm, tällaiset ähm, kansalaisjärjestöt ovat ottaneet äh, asian esille ja kiinnittäneet huomiota myös näihin palkkakysymyksiin, koska kriisin myötä on havaittu, että on äh, entistä enemmän köyhiä työntekijöitä, joten juuri tämä palkkakysymys on suuri haaste ja sen sisällä muun muassa no, harjoittelujaksot ovat yhtenä osana. Katsotaan, miten komissio sitten toimii harjoittelijoiden puitteis, lainsäädäntöä kehittäessään. Me olemme hyväksyneet Yringenin tekstin harjoittelupaikoista ja harjoittelupaikan käytöstä sosiaalisen dumpingin välineenä ei pitäisi, täytyisi muistaa, että harjoittelijan täytyisi saada jonkunlainen palkkaus, ihmisarvoinen palkkaus, jonkunlainen korvaus työstään, jos ei haluta sitten puhua ihan palkasta. Mutta no niin, siis emme me tässä nyt pysty ratkaisemaan tätä asiaa yleisesti kaiken kattavasti sen enempää näiden harjoittelujen kannalta. Mutta kun kyse on harjoitteluista ammattipätevyyden ulkopuolella, niin silloin tämä keskustelu ja kysymys palkkauksesta tulee esittää – koska muuten harjoittelusta tulee yksi uusi hyväksikäytön muoto. No niin, komissio ei taida haluta puheenvuoroa, joten esittelijä vielä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Jos sopii, vastaan heti tähän välittömästi siihen, mitä te sanoitte. Eli jos puhutaan aloitteesta, joka koskee nuoria, niin heitähän on paljon, tai aloitteita on paljon yhä enemmän. Ehkä se osoittaa myös, että hyviä sellaisia puuttuu. Toivottavasti kuitenkin minun mietinnössäni voidaan soveltaa sellaisia säännöksiä, jotka esittävät ratkaisut niin, että ei puhuttaisi pelkästään lyhytaikaisista ratkaisuista työmarkkinoilla nuorille ihmisille. Ja osoitetaan samaan aikaan ongelman monitahoisuus ja osoitetaan, että täytyy ottaa mukaan kaikki mahdolliset työmarkkinaosapuolet, toimijat, jäsenvaltiot, nuorisojärjestöt, alueelliset järjestöt, Kuten er, jäsen Hirsch sanoi, että saataisiin aikaan edistystä. En tietenkään usko, että yön yli pystytään nuorisotyöttömyys poistamaan, mutta haluaisin, että ainakin nyt lähiaikoina voisimme huomata trendin, että, että nuorisotyöttömyys ainakin lähtisi laskuun jäsenvaltioissa, erityisesti niissä jäsenvaltioissa etelässä, jossa tilanne näyttää huonoimmalta Tältä osin Kreikassa yli 60 prosenttia nuorisotyöttömyys, että siellä kasvaa eikä laske. Toivon, että tilanne olisi samanlainen kuin Hollannissa tai Itävallassa, mutta siihen tarvitaan vielä jonkun verran aikaa. Puheenjohtaja, puhuitte myös ihmisarvoista työstä ja palkasta. Olen kovasti sen puolella, että kukin saisi asianmukaisen korvauksen työstään jota tekee. Ja olen samaa mieltä kanssanne, että harjoittelupaikat, niiden pitäisi olla mahdollisimman paljon palkallisia. Font, Rova kanssakin puhuttiin jo harjoittelupaikoissa, että miten, missä määrin niiden pitäisi olla palkallisia, paljonko palkkaa kuussa. Haluaisin painottaa kuitenkin että itse emme toimi oikeudenmukaisesti, koska varmaankaan kaikki jäsenet, jotka harjoittelijoita palkkaavat, ne eivät maksa palkkaa, eli pitäisi järjestää oma takapiha ensin kuntoon. Parlamentin jäsenenä näyttää hyvää esimerkkiä muille, jotta sitten voisi, voitaisiin muilta vaatia. Kysymys siitä, että Pitäisikö olla palkallinen ja missä määrin jokainen harjoittelu, sehän voi olla vain kuukauden mittainen. Usein on tietysti liittyy myös matkakustannuksia, jossa muista maista harjoittelijoita olen valmis tässä keskustelemaan. Ja olen samaa mieltä myös sen kanssa, mitä sanoitte, että, ei voi, että harjoittelu ei voi liittyä siihen, että käytettäisiin hyväksi. Eli jos on 12 kuukauden harjoittelu, niin se on melkein joku itse asiassa määräkäinen työsopimus. Eli kyllähän 12 kuukauden aikana saa jo pätevyyden, että siihen voitaisiin, siitä voitaisiin maksaa jo samaan tapaan kuin sellaiselle, jolla on oikea työsopimus. Eli ihan täysin samaa mieltä tietysti, mutta se mitä sanoin, järjestetään omat asiat kuntoon omassa toimielimessämme tänne, mihin meidät on valittu. Tietysti muilta toimijoilta voidaan vaatia sama. Sitten vajeen laskeminen. Tässä olen täysin samaa mieltä Nadja Hirsin kanssa, että täytyy olla tietysti varovainen, koska eivät tietenkään kaikki rahastot ja rahat ole käytetty asianmukaisesti jäsenvaltiossa. Voin sanoa, että omassa maassani Puolassa viime kuussa ja ministeriö valmisteli ohjelmia, joilla on määrä torjua nuorisotyöttömyyttä ja toivon, että ne tuovat toivotut tulokset. Toivoisin sitä kovasti. Sitten itsenäinen ammatin harjoittaminen, itsensä työllistäminen ja varjoesittelijöiden huolet. Tältä osin, no sanoisin näin, olen samaa mieltä, että usein todellakin ovat kysymyksessä eräänlaiset roskasopimukset, mutta minulle on tärkeää se, että tuetaan itsenäistä ammatin harjoittamista, itsensä työllistämistä, yrittäjyyttä ja yrittäjyyden kehittämistä nuorten keskuudessa, koska minullakin on tekemistä tällaisten ihmisten kanssa ja varmaan teilläkin. Ja eivät tietysti kaikki sovellu siihen, että olisi työsopimus ja mutta voi olla myös sellaisia henkilöitä, joilla on johtokyky, johtamiskyky ja he haluavat työllistää muita, eivätkä olla muiden työllistettävinä. Eli kyllä tästä varmaan saadaan ainakaan sellainen kompromissi, joka meitä kaikkia tyydyttäisi. Eli itse asiassa työllistämistä edelleen tuetaan, mutta tietysti sen ei saa olla ainoa ulospääsymahdollisuus vaikeista tilanteista. No sitten kollega Bulonin esille ottama asia, että miten yhdistetään pätevyydet koulutusjärjestelmässä siihen, että millaisia työtarjouksia on. Olenkin puhunut yksilökohtaisesta uraohjauksesta mietinnössäni toisella, toisen asteen koulutuksessa jopa yläasteella, kuten maassa, niin tässä täytyy olla alueellisella tasolla hyvää yhteistyötä, koska itse asiassa usein nuoret ihmiset, jotka valitsevat uransa, eivät oikeastaan tiedä, mitä ympäristössä tapahtuu, mitä uusia yrityksiä perustetaan, minkälaisia asiantuntijoita missäkin tarvitaan ja millä aloilla on helpointa löytää työtä. Sen vuoksi olen sitä mieltä, että todellakin eh, uraohjausta pitäisi olla, ammatinvalinnanohjausta. Näin nuoret ihmiset voivat valita järkevästi ja tehdä fiksuja valintoja. Että tiedetään, missä uusia työpaikkoja syntyy, missä tehtäviä rakennetaan. No mitä tässä nyt vielä oli? No, jos joku unohtui, niin pahoittelen, mutta onhan vielä tapaamisia tulevaisuudessa, että toivon, että silloinkin tulee mahdollisuus jatkaa keskusteluja ja että yritämme yhdessä löytää sellaisia ratkaisuja, jotka tyydyttävät meitä, mutta ennen kaikkea tyydyttäisivät niitä, jotka nyt odottavat tilanteen parantuvan, eli nuoret eurooppalaiset, ja yhä useampi heistä tietysti joutuu työttömäksi nykyään valitettavasti. No liikkuvuus vielä. Kaksi kertaa tässä jo muistutinkin esitellessäni mietintöjä ja tarkistuskäsittelyn yhteydessä. Minäkään en kovasti kannata, että määrättäisiin joku lähtemään maastaan pois työnhakuun. Mutta on myös niin, että jos työmarkkinatilanne Euroopassa näyttää siltä kuin näyttää, niin täytyy vastata myös siihen kysymykseen, kunkin, että haluanko edelleen odottaa tytöröksiä omassa maassani vai valita pienempi paha. No, että lähtee maasta pois tietyksi ajaksi. Olen sellaisen maan edustaja itse asiassa, joka tämän pontevasti osoittaa, kun yli miljoona nuorta puolalaista on tällä hetkellä oman tai siis eihän heitä ole pelkästään nuoria, vaan yleensä miljoona puolalaista on iso britannian alueella, aika paljon on myös Hollannissa ja Irlannissa. Ja usein ihmiset ovat lähteneet sen vuoksi, että eivät löytäneet työtä Puolassa ja tämä tendenssi tietysti vähän muuttuu, he useampi palaa. Nämä kyvykkäät joista Nadja Hirsch puhui puheenvuorossaan, jotka ovat lähteneet pois, jotta voisivat lisätä pätevyyttään, tietojaan, taitojaan, saada uusia kokemuksia, palaavat. Ja nykyään sitten äh, näitä saavuttamia asioitaan hyödyttävät Puolassa ja se hyödyttää Puolan taloutta ja tästä tulee etuja. No tällä, tämän verran tältä, tältä erää ja toivottavasti tai olen vakuuttunut siitä, että saadaan tyydyttävä ratkaisu aikaan kaikkien osalta. Kiitos kaikista huomioista kysymyksistä. Laitoin ne kaikki tänne merkille ja toivon, että työ on hedelmällistä. Kiitos. Merci beaucoup et bon courage pour... Euh, Kiitokset ja hyvää onnea vaan näihin kompromissiratkaisuihin. Keskustelemme niistä 8. heinäkuuta. Ja sitten viimeinen esityslistan kohta tänään. Siinä on kyse lausuntoluonnoksesta Prustin mietintöön Itrevaliokunnasta. Ja kyse on aloitteesta KAAS 2020, komission aloite, vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus on siinä aiheena. Ja annan puheenvuoron esittelijällemme Pirkit Sippelille. Ole hyvä. Ja, vielen Dank. Ich darf mich... Kiitoksia paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että pystymme vaihtamaan näiden asioiden järjestystä, koska Minun piti olla käsittelemässä toista asiaa aiemmin. Komission aloite on oikein hyvä, koska tämä selkeyttää asioita, varsinkin kriisin yhteydessä. Se osoittaa, että huolimatta siitä, että rahoitussektori on tarpeen Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta, niin siitä huolimatta autoteollisuudella on erityinen roolinsa noin 12 000 työpaikkaa on kyseessä. Korjaan 12 miljoonaa työpaikkaa suoraan tai epäsuoraan löytyy autosektorilta. Auton valmistajat, valmistajat itse työllistävät myöskin alihankkijoita. Suurensa yksityisistä investoinnista tutkimus- ja tuotekehityspuolella myöskin tehdään juuri tuolla saralla. Kyse on myöskin tuon teollisuuden alan kilpailukyvystä. Haluamme olla etunenässä pioneereina luomassa innovaatioita, innovaatioita työpaikkoja ja kasvua. Ja tietystikin työllisyysvaliokunnan kannalta on erittäin tärkeä asia. Siksi lausunnossamme tietystikin vain välisesti tarkastelemme autoalan tulevaisuutta, erityisesti pohdimme tässä työntekijöiden oikeuksia ja asemaa, kun tämä ala nopeasti kehittyy. Autoala on erittäin dynaaminen ala. Sen edessä jatkuvasti uusia haasteita, kuten energian käyttö, uuden tyyppiset moottorit. Monet asiat ajoneuvossa ovat muuttuneet tai muuttumassa, ja mihin hyvin paljon saneerauksiakin on tehty. Ne ovat täysin väijäämättömiä, tarpeellisia. Mutta saneerausten yhteydessä ei pidä unohtaa työntekijöitä. Työntekijöille pitää mahdollisimman nopeasti ilmoittaa asioista, heitä täytyy kuulla. Menneet kokemukset osoittavat, että työntekijöiden osallistuminen on ollut kaiken kaikkiaan myönteinen vaikutuksiltaan. Lisäksi tarvitaan jatkokoulutusta ja sitä, että työntekijöiden kokemusta ja osaamista käytetään hyväksi. Sitä täytyy hyödyntää. Autoala ei ole pelkästään menestyksikäs ala, vaan se on myöskin hyvin pitkälti verkostoitunut Euroopassa. Siksi olisi hyödyllistä, mikäli saneerausten rakennemuutosten yhteydessä luotaisiin Euroopan laajuiset vähimmäisstandardit niin, että ei pohdita teollisuuden ja auton valmistajien asemaa, vaan myöskin halusimme varmistaa samalla työntekijöiden aseman ja oikeudet. Globalisaation rahastolla on tässä merkittävä roolinsa. Sillä on ollut pyönteistä vaikutusta ja toivonkin, että jäsenvaltiota ottavat EPSCO-neuvoston kokouksessa tämän asian huolittavakseen ja löytävät siihen kunnollisen ratkaisun. Olen keskustellut, tai olen todennut jo, että Outalan dynaaminen, sillä jatkuvasti edessään uusia haasteita työntekijöiden pätevyys ja osaaminen. Niitä, sitä, näitä täytyy tukea ja edistää. Hienoa, että komissio ehdottaa jonkinlaista autoteollisuuden osaamisneuvostoa, jotta voitaisiin Euroopan laajuisesti paremmin saada kattava kuva siitä, mitä tapahtuu ja mitä tietoja, taitoja ja osaamista työntekijöillä täytyy olla yrityksissä, jotta he voivat vastata näihin haasteisiin. Siksi jatkuva koulutus on tarpeellista. Ja myöskin jäsenvaltioilla tietystikin on nämä samat haasteet edessään, kun suunnitellaan työllistämistoimia ja koulutusta. Jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä tarvittaviin toimiin. Kuulimme juuri, että liikkuvuus on yksi seikka, josta Useinkin puhutaan eri yhteyksissä ja eri näkökulmista katsottuna, kuinka suhtaudumme sitten liikkuvuuteen myönteisemmin vai vähemmän myönteisesti. Tämä on tärkeä asia työntekijöiden ja työnantajien kannalta ja silloin, kun on rajatyöttävistä toimista tai toiminnan siirtämisestä muualle. Meidän täytyy varmistaa, että tästä ei synny tur, turhaa haittaa työntekijöille, työllisyydelle. Olen nyt, eh, en halua puhua tässä pidempään, jäin tässä odottamaan innokkaasti keskustelua kollegoiden kanssa ja odotan myöskin tarkistuksia, joiden jättämisen jälkeen voimme vielä keskustella ja kenties pistää vielä hieman lihaa luiden päälle niin, että saamme tämän lausunnon valmiiksi ja lähetettyä vastuuvaliokunnalle. Merci, Veronica lopez Madame la Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä on oikein tärkeä asia meidän valiokunnallemme ja erityisesti Euroopan autotallisuuteollisuuden tulevaisuudelle koko maan osassa ja tietysti koko sektori on tärkeä muillekin sektoreille, koska autoteollisuus on hyvin laaja käsite ja se vaikuttaa hyvin moniin aloihin. Minä uskon, että komissio ja myös esittelijä, jolla on ollut aika vähän aikaa, asian käsittelyyn, on, mutta hän on kuitenkin edistynyt hienosti ja puhuu selvästi näistä tärkeimmistä asiakokonaisuuksista ja erityisesti siitä, miten me voimme toimia kilpailukykyisemmin Euroopassa. Ja laadukkaita huippuautoja tuottaa Euroopassa. Tämä liittyy tuohon monivuotiseen rajoituskehykseen suhteessa muihin sektoreihin. Tässä myös esittelijä viittasi tuohon kehittyneimpään teknologiaan ja innovointiin. Sitä me todellakin tarvitsemme ja me tarvitsemme myös korkeasti koulutettuja työntekijöitä tälle alalle ja siitä syystä Euroopan sosiaalirahaston pitää tähän asiaan puuttua ja auttaa erityisesti työntekijöiden mm, jatkokouluttamisessa ja heidän siirtämisessään aina vain innovatiivisemmalla alalla uusille alueille. Ja tässä viittaan kaikkien koulutuks- kokemukseen Euroopan sosiaalirahastosta saatuun rahaan. Erityisesti nyt näyttää siltä, ettei ole rahaa kaikille kaikille näille sektoreille, mutta olisi aivan olennaista tarjota työntekijöille mahdollisuuksia sitten kierrättää kokemustaan ja pätevyyttään muilla aloilla tai saman alan sisällä eri tehtävissä. Tuo 2020 hanke ja tuo CARS-hanke myös toki toimivat yksinä olennaisina toimina myös pk-yritysten kannalta, mutta myös suurten yritysten kannalta, jotka voivat hyötyä tästä tuesta. Esittelijä on myös puhunut uudelleenjärjestelystä. Se on olennainen asia ja Serkasinkin tekstissä olemme puhuneet tästä ennakoimisesta. Ennakoiminen on autoteollisuusalalla oikein olennainen asia ja haluaisin tästä antaa yhden konkreettisen esimerkin, e- eli minun oman maakuntani esimerkin mm, Aragonista. Siellä on olennainen, hyvin tärkeä General Motorsin tehdas, ja se on yksi kilpailukykyisimmistä koko Euroopassa, ja täytyy huomauttaa, että koko tämä, tällä sektorilla tietysti on ollut ongelmia, ja, mutta viime vuonna on saatu tehtyä suuri sopimus tuon yrityksen ja työntekijöiden välillä ja ammattiliittojen välillä. Mitä siellä sitten oikeastaan saatiin aikaiseksi jo ennakoivassa vaiheessa uudelleenrakentamisen nimissä? On saatu päätettyä siitä, että työpaikoista pidetään kiinni, ja pidetään kiinni myös yövuorosta, joka aluksi ajateltiin poistaa tyystin tämän vuoden ja seuraavan vuoden palkkajäädytyksistä on myös puhuttu, mutta kaiken tämän ennakoivan työn vuoksi yhtäkään työpaikkaa ei ole menetetty minun maakunnassani tässä yrityksessä ja toivon, että tämä voisi auttaa myös. Toivon, että esittelijän kanssa voin jatkaa yhteistyötä tällä sektorilla, joka on mahdottoman tärkeä meille. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitos. Onko muuta sanottavaa tähän asiaan? Nähtävästi ei joten esittelijä hän mainitsikin tässä jo Serkasin raporttiin, Serkasin tekstiin. Siitä tosiaan keskustelemme. No, komission vastausaika on oikeastaan jo kulunut. Komissio ei ole vastannut meille aikapäiviin tähän asiaan. Ja nyt me sitten lähetämmekin heille tästä muistutuksen. Komissio on puhunut konsultaatiosta, mutta me emme ole sitten saaneet vastausta oikeastaan ollenkaan vain näin tärkeään aloitteeseen ehdotukseen. Me varmasti Sippelin tekstiä käytämme hyväksi muistuttaaksemme komissiota siitä, mitä pyysimme jo Alejandro Serkasin tekstin yhteydessä. Komission vastaus oli täysin riittämätön ja komission toiminta on ollut täysin riittämätöntä, kun ajattelemme autoteollisuutta, koska tämä uudelleenrakenteluohjelma ja strategia on hyvä ja sitä täytyy käyttää tehokkaammin, se on olennaista toki. Mutta minä haluaisin vielä antaa esittelijälle puheenvuoron, hän voisi meille vielä muutaman sanan sen sanoa. Sippel, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Kiitos kovasti. Voin puhua lyhyesti. Kiitän huomioista. Uskon, että meillä nyt on todellakin mahdollisuudelle myös kiitollinen näistä huomioista juuri rakennemuutoksessa. Sitä täytyy erityisesti painottaa ja teollisuuden merkitys työntekijöille. Koulutuskysymyksessä on tärkeää vielä tehdä selväksi se, että periaatteessa uskon, että juuri autoteollisuudessa Myöskin yrityksen sisäisen koulutus on tärkeää, sitä voidaan rahoittaa ja järjestää itsenäisesti, mutta tietysti on aina reunaehdot, joissa uusien työntekijöiden pätevyydet ovat tärkeitä ja täytyy siis käyttää myös eurooppalaisia välineitä, jotta pätevyyksiä voidaan parantaa. Olen kollegoille kiitollinen, että sen lisäksi, että otettiin esille autojen valmistajat, että tehtiin selväksi, on tietysti myös lisäteollisuusalueita, jotka ovat kosketettu, ainakin ne voi jättää ulkopuolelle ja sen vuoksi olen iloinen jatkokeskusteluista. Että saadaan e-, enemmän rehua tähän lausuntoon kuin mitä sinä alun perin on. Très bien, merci beaucoup. Donc nous ouvrons un délai de dépôt des Kiitos toinen päivä heinäkuuta mennessä tarkistukset 5. syyskuuta tästä keskuste, äänestämme kompromissit 25. syyskuuta ja sitten itse valiokunta on päättänyt tästä myös esittää näkemyksensä 19. lokakuuta. Olemme päättäneet nyt kokouksen. Hyvää illan jatkoa teille kaikille ja huomenna sitten jatkamme täällä aamu, aamulla käytännössä kokonaan se menee äänestämiseen. Tulkaa kärsivällisesti äänestyskortteinen äänestämään huomenissa. Hyvää jatkoa.